Dear colleagues, please. Hyvät kollegat, pyydän istuutukaa. Haluaisin myös hyväksyä esityslistan. Hyvä, se on hyväksytty. Ja toivotan tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin vuoden 2017 ensimmäiseen rahapoliittiseen vuoropuheluun. Muistanette, että viimeksi eh, me tapasimme 20. marraskuuta ja nyt eh, meillä on erityisen eh, vaikea ja monimutkainen tilanne. Taloustiedot ovat parantuneet, mutta geopoliittisista syistä talouden elpyminen on hidasta, erityisesti uuden Yhdysvallain hallinnon yksipuolisempi kauppapolitiikka ja sääntelypolitiikka aiheuttaa huolestusta ja vaatii pohdintaa sekä toimintaa täällä EU:ssa ja sen takia eri tasoinen integraatio voi olla väline, mutta sen on toimittava yhteisön menetelmien puitteissa ja sen tarkoituksena pitäisi vahvistaa EUn yhtenäisyyttä ja saavuttaa äh, kunnianhimoisia tavoitteita mukaan lukien emun äh, loppuun saattaminen, ei päinvastoin. Muistan, että EKPn e rahapoliittinen viritys on pysynyt samana EKP on päättänyt jatkaa arvopaperien osto-ohjelmaa joulukuuhun asti tai sen jälkeenkin 60 miljardin vauhtia ennen kunnes inflaatio lähenee inflaatiotavoitetta. Tällä tavoin EKP välittää suoran viestin, että tämä maltillinen elpyminen ei saa vaarantua euroalueella ja sillä on tarpeelliset välineet voidakseen vastata jokaiseen taloudelliseen tai geopoliittiseen riskiin. On aivan selvää, että tähän mennessä EKPn epätavanomaiset äh, rahapolitiikan välineet ovat olleet hyödyllisiä äh, hintavakauden takaamisessa. On puhuttu jonkun verran sen haitallisista vakuutuksista, erityisesti liittyen rahoitusvakauteen ja määrällisen keventämisen sivuvaikutukseen, kokonaistuottavuuteen. Nämä aiheet Ekon koordinaattorit ovat valinneet tämän rahapoliittisen vuoropuheen aiheeksi. Olemme tehneet hiukan valmista työtä. Meillä on ollut tunnettuja tutkijoita tutkimassa tätä. Ilmeisesti äh, empiirinen äh, kirjallisuus ei äh, anna suoraa tietoa tämän epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksesta varallisuuskuplaan, mutta nämä asiakirjat korostavat, että ei ole mitään selkeää todistusaineistoa siitä, että rahapolitiikalla olisi ollut kielteistä vaikutusta tuottavuuteen. Meillä on paljon mielenkiintoisia asioita keskusteltavana. Odotamme paljon teidän puheenvuoroltanne. Pääjohtaja Dalaki, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa talous- ja rahavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On ilo puhua valiokunnassanne juuri ennen 25. vuosipäivää, mitä tulee Mastin sopimuksen allekirjoittamisen Euroopan unionista. Tämä rohkea päätös muodosti uuden vaiheen Euroopan integraatioprosessissa. Se muodosti perustan talous- ja rahaliitolle ja Euroopan keskuspankille – Kymmenen vuotta tämän jälkeen kansalaiset saivat euron valuuttana käsinsä. Tämä huomattavalla tavalla vahvisti poliittista sitoumusta, joka on pitänyt meitä, meidät yhdessä jo 60 vuotta. On helppo aliarvioida tämän sitoumuksen vahvuutta mutta silloin me unohdamme edistyksen, jota on kuitenkin aikaan saatu yhtenäisvaluutan kautta. Olemme vahvistaneet siteitä, jotka selviytyivät toisen maailmansodan vakavasta talouskriisistä. Tämä oli alkuperäinen eurooppalaisen projektin olemisen oikeutus, raison d'être. Se piti meidät yhtenäisinä vaikeina aikoina jolloin oli todella houkuttelevaa kuitenkin kääntää selkä naapureita vastaan tai etsiä omia kansallisia ratkaisumalleja. Mutta talous- ja rahaliiton tarkoituksena pitäisi olla se, että pyritään taloudelliseen sosiaaliseen edistykseen, niin kuin Maastrichtin allekirjoitti Maastin sopimuksen allekirjoittaminen tarkoitus oli, ja tässä tarvitsemme kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. Vahva elpyminen, jota olemme viime aikoina voineet nähdä, on ollut tervetullut askel kohti tätä mainittua tavoitetta. Viimeisen kahden vuoden aikana BKT per capita on kasvanut kolmella prosentilla euroalueella. Sitä voidaan hyvinkin vertailla muihin merkittäviin edistyneisiin talouksiin. Luottamus talouteen on kaikkein korkeimmalla tasollaan viiteen vuoteen työttömyys on laskenut 9,6 prosenttiin alhaisin taso tammikuusta 2009. Ja julkisen velan su- suhde BKT, BKT bruttokansantuotteeseen on jälleen vähentynyt. Nämä ovat oikeasuuntaisia askeleita mutta nämä ovat vasta ensimmäisiä askeleita. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä niin, että työttömyys vähenee entisestään ja yhä enemmän eurooppalaisia pääsee hyötymään elpymisen hedelmistä. Aloitan siitä, että käsittelen, miten me olemme pyrkineet myötävaikuttamaan elpymiseen ja sitten kerron, minkä takia rahapoliittisia päätöksiä eh, joulukuussa, jotka tehtiin joulukuussa, olivat aivan oikeita tässä talouden kontekstissa. Kuten olette pyytäneet, tulen myös käsittelemään riskejä, jotka liittyvät rahoitusvakauteen. Niitä me seuraamme jatkuvasti. Meidän rahapolitiikkamme on myötävaikuttanut myönteiseen talouden kehityksen, jota äsken kuvailin. Se on ollut avainasemassa. Meidän toimenpiteemme ovat toimineet rahoitusjärjestelmän kautta ja hyödyttävät reaalitaloutta laajemmin varmistaen erittäin suotuisan rahoitustilanteen. Joulukuun kokouksessa EKPn neuvosto näki, että on tarvetta eh, sille, että elpymistä vielä vahvistetaan ja kypsytetään, jotta varmistetaan kestävä lähentyminen inflaatioprosenteissa kohti to- toivottua tasoamme 2 prosenttia, mutta kuitenkin sen sen pitää pysyä keskiaikavälillä. Jotta tässä onnistuttaisiin, rahoitusolosuhteiden täytyy pysyä kasvua tukevina, ottaa huomioon epävarmuustekijät euroalueen sisällä ja ulkona huomioon. Tämän takia päätimme jatkaa tätä rahapoliittista elvyttämistä vielä tule, lähitulevaisuudessa. Tätä taustaa vasten me päätimme laajentaa omaisuuserien ohjelmaa tämän vuoden maaliskuun jälkeenkin. Tarkoituksena on tehdä ostoja tämän vuoden joulukuulle saakka tai kauemmin, jos on tarpeen. Ja joka tapauksessa siihen asti, kunnes neuvosto näkee, että kestävää sopeutumista on tapahtunut inflaation kohdalla, joka pääsee lähemmäs tavoitettaan. Me jatkossakin tulemme tekemään ostoja kuukausittain 80 miljardilla maaliskuuhun saakka. Sitten huhtikuusta eteenpäin netto-omaisuuseräostomme tulevat olemaan 60 miljardia kuussa. Ja me tulemme in, uudelleen investoimaan arvopapereihin, jotka on aikaisemmin ostettu ohjelmassa sitten, kun ne erääntyvät. Tämä tulee vielä lisäämään kuukausittaisiin nettoostoihin. Joulukuun päätöksemme ovat tasapainossa kasvan luottamuksemme kanssa siitä, että euroalueen näkymät ovat parantuneet ja vakaantuneet. Ja samanaikaisesti puuttuu selviä merkkejä kuitenkin eh, kestävästä inflaatiotason lähenemisestä kohti toivottua tasoa. Toisaalta eh, on todisteta siitä, että akuutit deflaatioriskit ovat hävinneet ja inflaatio on lisääntynyt ja tulee lisääntymään lähivuosina. Ja Toisin kuin usein ajatellaan ja nähdään, euroalueen talousolosuhteet ovat myös vakaasti parantuneet. Euroalueen BKT-kasvu on ollut vahvalla pohjalla jokaisella vuosineljäksellä 2015 alusta lähtien. Keskiarvoisesti se on nyt 1,9 prosenttia, jos tämä arvioidaan vuosittaisella tasolla. Verrattuna vuoteen 2013 on 3,5 miljoonaa vähemmän työtöntä euroalueella Tämä on vähentynyt yli 18 prosenttia. Ja viimeisen neljäs vuosiajalla elpyminen on lisääntynyt kautta sektoreiden ja eri maiden kesken myös. Tosiaankin aikaisemmin haja, hajautunut arvonlisäinen kasvu euroalueen maissa ja sektoreilla on heikent, vähentynyt huomattavasti. Ja nyt ollaan lähellä alhaisinta tasoa sen jälkeen, kun euro otettiin käyttöön. Mutta Rahapoliittisten toimiemme tukea vieläkin tarvitaan, jos halutaan, että inflaatio saadaan kohti tavoitetta ja ollaan tässä asiassa kestävällä pohjalla kuluttajahinta, inflaation, no, inflaation nouseminen joulutammikuussa pitkälti heijastelee myönteistä vertailuajankohdan vaikutuksia, hiljattainen, hiljattaisia energiahinnan nousuja tähän mennessä pohjainflaatiopaine pysyy varsin vähäisenä ja olemme odot- ja sen odotetaan kasvavan vain asteittain pikkuhiljaa edetessä. Tämä vauhdin puute, mitä tulee pohjainflaatioon, näkyy heikkona kotimaiden hintapainena. Vieläkin on paljon stagnaatiota työmarkkinoilla ja tuo, tuottavuus on heikkoa ja tämä vähentää myös palkkojen nousupaineita. Kuten olen aikaisemmin perustellut, rahapoliittinen strategiamme kuvaa sitä, että meidän ei pitäisi reagoida mihinkään yksittäisiin tapahtumiin tai lyhytaikaisiin inflaation, inflaatiopiikkeihin. Meidän relevantti poliittinen näkymämme on juuri keskiaikaväli. Tämän takia jatkossakin odotamme, tarkastelemme muutoksia kuluttajahintainflaatiossa, jos me uskomme, että ne eivät kestävällä tavalla vaikuta keskiaikavälin näkymiin, mitä tulee hintavakauteen tulevaisuudessa riskit euroalueelle edelleenkin liittyvät hitaampaan kasvuun ja ne liittyvät ennen kaikkea globaaleihin tekijöihin. Tämänhetkinen rahapoliittinen virityksemme ottaa huomioon sen, että jos inflaatiosta inflaationäkymät heikkenevät tai jos rahoitusolosuhteet ovat epäjohdonmukaisia ajatellen tulevaa kehitystä kohti kestävää inflaatiotasoa, EUKP-neuvosto on silloin valmis lisäämään omaisuuserien osto-ohjelmaansa, mitä tulee sen kokoon ja tai kestoon. You me to discuss. minua keskustelemaan siitä, miten elvyttävä rahapolitiikkamme vaikuttaa rahoitusvakauteen. Lyhyesti sanottuna politiikkamme hyödyt ovat selvästi tärkeimmässä osassa kuin nämä mahdolliset sivuvaikutukset, nämä jälkimmäiset, niihin puututaan parhaiten muiden politiikkojen, politiikkojen kautta. Kuten juuri sanoin, rahapolitiikkamme on ollut avainasemassa, kun on tuettu tätä meneillään elpymistä. Ja vieläkin pidemmälle. Voidaan sanoa, että toimenpiteemme ovat olleet todellakin avainasemassa, kun on säilytetty euroalueen vakaus. Ja tähän kuuluu myös rahoitusvakaus. Haluaisin nyt puhua mahdollisista sivuvaikutuksista, joita hyvin elvyttävällä rahapolitiikalla voi olla rahoitusvakauteen. Yksi näistä sivuvaikutuksista liittyy pankkien kannattavuuteen. Katsokaamme ensin mitä tietoja tästä on. Voitot pienivät 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ja näin ollen euroalueen pankkien kannattavuus vakiintui kuitenkin toisella vuosineljänneksellä alustavien tietojen mukaan kolmannella neljänneksellä tapahtuneen samanlaista kehitystä kuin toisella neljänneksellä. Rahapolitiikka voi vaikuttaa pankkien kannattavuuteen eri kanavien kautta me arvioimme tilanteen niin, että tähän asti nämä vaikutukset pitkälti tasoittavat toisiaan. Alhaiset ja negatiiviset asteet saattavat aiheuttaa loven pankkien tuottoihin sen myötä, että nettokorkomarginaali kaventuu samalla, kun tuetaan elpymistä. Elvyttävä rahapolitiikka vähentää kuitenkin laiminlyöntien ja maksuhäiriöiden määrää. Näin ollen se parantaa yritysten ja kotitalouksien luottojen laatua. Tämä parantunut laatu lainasalkuissa yhdessä näiden välittyysvolyymien myötä on positiivinen asia pankeille. Ja se on ollut tärkeässä osassa, kun pankkien tuottoja on saatu paremmalle tasolle viime vuosina. Sitä paitsi alhaisemmat pitkän aikavälin korkoasteet nostavat rahoitusvarojen arvoa pankeissa. Tämä puolestaan johtaa pääomavoittoihin, jotka tukevat taas lisää pankkien kannattavuutta. Tämä kokonaiskuva saattaa piirtää taakseen tiettyä heterogeenisyyttä pankkialalla erityisesti, no riippuen nyt niiden liiketoimintamalleista erisillä pankeilla saattaa tämä tilanne näyttäytyä eri vaikutuksina, jos ajatellaan tätä alhaista kolkoympäristöä. Toinen kysymys on mahdollisten luotto- tai varallisuuskuplien vaikutus. Tällä hetkellä me emme näe näyttöä siitä, että euroalueen tasolla varoja olisi yliarvostettu. Sekä yrityslainat että osakehinnat vaikuttavat olemaan näiden fundamenttien tasolla. Ja kiinteistöjen hintojen kasvut pysyvät edelleen maltillisella tasolla – koko alueella kaiken kaikkiaan, vaikka tiettyä valtioiden välistä heterogenisyyttä saattaa olla havaittavissa. Tämä havainto tulee vastuksi siitä, että luoton lisääntyminen on edelleen maltillista, mikä antaisi ymmärtää, että varallisuushintojen kehitykset eivät johda lisääntyneeseen vipuvaikutukseen. Kuitenkin, mitä pidempään näitä elvyttäviä toimenpiteitä pidetään paikallaan, niin sitä suuremmat riskit ovat tarpeettomille sivuvaikutuksille koko rahoitusjärjestelmään. Esimerkiksi varallisuushinnat saattavat nousta tasoille, jotka eivät ole fundamenttien tasolla, koska investoijat, heille tulee ehkä houkutus ottaa enemmän riskejä alhaisten tuottojen aikana. Tällaisiin kehityssuuntiin puututaan parhaiten ottamalla käyttöön sopivaa makro- ja mikrotason vakavaraisuuspolitiikkaa. Rahapolitiikkamme tavoitteena on saada rah- hintavakautta euroalueelle kokonaisuudessaan, mutta kuitenkin tarvitaan makrotason poliittisia tasoja, joita voidaan suunnitella, joilla voidaan puuttua rahoitusvakauskysymyksiin, joita saattaa kyttejä erityisillä segmenteillä oikeudenkäyttöalueilla tai yksittäisissä valtioissa. Potentiaalisiin riskeihin pitää puuttua alkulähteellä. Se myös vähentää riskien leviämistä euroalueen muihin maihin. Mikrotason vakautuspolitiikat auttavat myös vähentämään pankkien haavoittuvaisuuksia. Sen takia pidän hyvänä Euroopan komission ehdotuksia, jotka asetettiin marraskuussa, jotka liittyvät riskien vähentämiseen. Siinä kehitetään eteenpäin EUn oikeuskehystä luottolaitoksille ja niiden tavoitteenahan on pankkien kestävyyden lisääminen loppuun, haluaisin sanoa, no kuten sanoin viime viikolla Ljubljanassa, ja kuten kriisi on osoittanut, yhtenäisvaluutan hyödyt saadaan täysin käyttöön vain, jos meillä on politiikkoja ja instituutioita kansallisella ja Euroopan tasolla, jotka varmistavat, että se toimii kaikkien parhaaksi. Kun euro otettiin käyttöön, oli vahvaa sitoumusta sille, että edistettäisiin – tilannetta kohti institutionaalista ja taloudellista lähentymistä. Kriisi osoitti, että tästä sitoumuksesta ei voi höllentää otetta. Itse asiassa tämä on edelleenkin täysin relevanttia tänään, kun pyritään vahvistamaan EMUa ja EUta, kun kohdataan näitä nykyisiä epävarmuuksia ja kun valmistaudutaan tulevaisuuden haasteita varten. Euroalueen euroalueen kestävyys on 2016, no huolimatta negatiivisesta häiriöstä, osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Tämä antaa myös ymmärtää sen, että uudistuksia kansallisella Euroopan tasolla tarvitaan ja ne ovat tuottaneet, kantaneet hedelmää ja tuoneet talouskasvua. Taloustilanne paranee ja no, vaikka haasteita on muilla politiikan alueilla – olemme kiinnittäneet niihin paljon huomiota. Meidän ei kuitenkaan pitäisi lopettaa ponnisteluja, joiden myötä emusta tehdään kestävämpi ja vauraampi. Me voimme ja meidän pitäisi puuttua näihin olemassa oleviin, hyvin tunnistettuihin heikkouksiin, haavoittuvaisuuksiin kansallisella ja Euroopan tasolla. Tämä tulee tähän jälkimmäisen asiaan. Odotan, inno, tai odotan jo Euroopan parlamentin jatkuvaa tukea mandaattinne toisella kaudella Kiitokset huomiostanne ja nyt vastaan mielelläni kysymyksiinne. Thank you. Thank you. Kiitoksia. hyvä pääjohtaja. Tietenkin saatte Euroopan parlamentin tuen näille kunnianhimoisille, mutta tarpeellisille tavoitteille. Ensimmäinen puhujamme on, muistan, että kaksi minuuttia maksimissaan kysymyille, viisi minuuttia kokonaisuudessaan, on Ludekmi Liedermayer. Kiitoksia ja tervetuloa tänne, hyvä pääjohtaja. Ja kuten aina, haluan kiittää teitä työstänne. Teillä varmasti on kaikkien meidän tukemme. Haluaisin kysyä reaalikorkotason kehityksestä. Me tiedämme, että inflaatio ei ole nollan tienoilla, mutta ei tavoitteissakaan jossain siellä välillä. Ne voivat nousta, reaalikorkotaso laskee, koska nominaalikorko pysyy samana. Tämä tarkoittaa sitä, että rahapolitiikka antaa enemmän kannustimia reaalitaloudelle aikana, jolloin taloudessa on varsin hyvää kasvua, joten halusin kysyä, että Millaisena haluaisitte nähdä reaalikorkojen kehityksen seuraavina vuosineljänneksinä? Ja toinen kysymykseni vähän makrotaloudellisempi. Valitettavasti nykymaailmassa näemme joitakin merkkejä siitä, että globaali taloushallinta siirtyy pois liberaalista käsistä ja lähestymistapa tulee olemaan protektionistisempi ainakin joissakin tärkeissä valtioissa. Pidättekö tätä merkittävänä riskitekijänä Euroopan taloudelle ja millä tavoin vastaisitte tällaiseen skenaarioon? Kiitoksia. Thank you. Kiitos. No, ehdot, jotka EKP-neuvosto on määritellyt, inflaatiotavoitteellemme. Niitä on periaatteessa neljä. Ensimmäinen on se, että pitäisi olla konvergenssia kohti meidän tavoitettamme inflaatioaste, joka on alle 2 prosenttia, mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä. Toinen tavoite on se, että tämän konvergenssin pitäisi olla kestävää, eli me emme huomioi sellaisia inflaation kehityssuuntauksia, joita pidämme väliaikaisina. Kolmas ehto on se, että sen pitäisi olla kestävää. Minkä takia? Koska Nykyiset EKPn arviot inflaatiosta, jotka eh, arvioivat, että inflaatioaste tulee lähestymään tätä tavoitetta eh, kuten 2019 mennessä, siis alle 2 prosenttia, mutta lähellä sitä, niin tässä ennakoidaan, että nykyiset eh, elvyttävät rahoitusolosuhteet, ei pelkästään rahapolitiikka, vaan muutenkin rahoitusolosuhteet ovat pysyvät. Eli markkinaolosuhteet olettavat, että nykyiset rahoitusolosuhteet säilyvät. Ja sitten neljänneksi, me emme saa koskaan unohtaa sitä, että tavoite on se, että määrittelemme inflaatiotavoitteen koko euroalueelle. Eli vaikka joissakin valtioissa saattaa olla inflaatioaste, joka hyvin kiihtyvää tahtia menee kohti tätä tavoitteetta, niin meidän mandaattimme mukainen inflaatioaske, se inflaatioaske, jota me tarkastelemme, on koko euroalueen inflaatioaste. Haluan vielä lisätä, että meidän eh, inflaatioastetavoitteemme on tämä kuluttajahintainflaatio meidän täytyy olla vakuuttuneita siitä, että kuluttajahintainflaation muutokset ovat kestäviä, ähm, äh, jatkuvia, äh, keskipitkällä aikavälillä pysyviä koko euroalueelle. Ja siksi me katsomme näitä äh, pohjainflaatiopaineita, jotka mainitsin alkupuheenvuorossani. Toinen kysymys on se, että no, on liian varhaista sanoa vielä, mutta tietenkin huolestuneena katsomme äh, ilmoituksia mahdollisista protektionistista toimista, koska Euroopan unioni perustuu vapaa kaupalle ja neljälle perusvapaudelle, joten meidän täytyy arvioida sitten, kun näemme sen, mitä tässä on ehdotettu sitten, kun se astuu voimaan. Kiitoksia. Next speaker, Jakob von Weitz. Kiitoksia. Seuraavaksi Jakob von Weizsäcker SND-ryhmästä. Um, Mr. President, Kiitos. Puheenjohtaja, hienoa, että olette täällä pääjohtaja. Avauspuheenvuoronne oli hyvin vakuuttava sen suhteen, että mandaattinne ja toimenpiteet, eh, jotka olette ottaneet käyttöön, ovat kunnolla synkronoituja päinvastoin kuin jotkut kriitikot ovat väittäneet perustuen tähän kuluttajahintaindeksiin, mutta hyvin selititte, miksi. No se, että jos ajatellaan kuluttajahintaindeksiä tiettyjen maiden osalta pelkästään ei ole paras tapa tarkastella teidän vastuitanne. Kuitenkin puheenvuorossanne myös puhutte siitä, että on tiettyjä riskejä, joita tulee tuon politiikan myötä, ja että näiden vakavaraisuustoimien uskottavuus, erityisesti jos ajatellaan ne ovat erityisen tärkeitä käsitellä, joten ensimmäinen kysymykseni teille on, miten uskotte, että tulemme onnistumaan tuossa kaikessa, ottaen huomioon perjantain presidentti Trumpin määräys ja asetus, jossa puhutaan siitä, mikä ensin vaikutti hyvin järkeviltä periaatteilta rahoitusalan sääntelylle, mutta itse asiassa siinä Tämä liikkeelle mekanismi, jossa uudelleen tarkastellaan olemassa olevia varain tai varhaisasetukseen, jossa on 120 päivän syksy, eli kolme, kolme kertaa vuodessa. Valtiovarainministeriö raportoi siitä, miten parhaiten oppia tuosta kriisistä. No se oli hieman karikatyyri, mutta kuitenkin kysymykseni teille on, että ottaen huomioon näiden vakavaraisuustoimien uskottavuus, mikä pitäisi olla Euroopan strategia, kun vastataan tuohon haasteeseen? Se on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy erityisen kysymyksen, josta on keskustella Euroopan parlamentissa, nimittäin CCCP keskusvastapuolien pelastaminen. Ja olemme päättäneet luoda pankkionin pankeille, jotka vastaavat suurista heijastusvaikutuksista kysymykseni teille on, ottaen huomioon sen, että CCCPn jäsenet ovat periaatteessa kaikki hyvin suuria pankkeja. Onko tämä lähestymistapa edelleen sopiva lähestymistapa pankkionissa, erityisesti Brexitin jälkeen? Kiitos. Thank you. Kiitos. Ensimmäinen kysymyksenne, niin jossakin määrin on edelleen liian aikaista sanoa, mutta jos nyt vain katsottaisiin aikaisempia kokemuksia ja pohdittaisiin, että mitkä ovat suurimmat syyt rahoituskriisille, jonka koimme vuonna 2007 alkaen. No, voidaan riidellä siitä, oliko oli nyt kyseli liian talouspolitiikasta, talouspolitiikasta. Jotkut sanoivat, että no se johtui siitä, että purettiin olemassa oleva sääntely, rahoitussääntely aikaisemmilta vuosilta. Mutta kaikki lienevät samaa mieltä siitä, että se oli yhdistelmä molempia. Tällä hetkellä meillä on nyt elvyttävää rahapolitiikkaa kutakuinkin kaikkialla, kaikilla oikeudenkäyttöalueilla eri asteisena riippuen siitä, että missä vaiheessa elpymisen sykliä eri talouksissa ollaan. Joten viimeinen asia, mitä nyt tarvitaan tällä hetkellä, on se, että höllennetään sääntelyä tältä osin pitkälti on niin, että se, ettei nyt olla nähty sitä, että olisi kehittynyt merkittävää rahoitusvakausriskiä, on palkinto niistä toimista, joihin lainsäätäjät säätäjät ja muut ovat ryhtyneet rahoituskriisin alettua. Tällä hetkellä rahoituksen välittäjät ovat vahvempia kuin ennen kriisiä, joten se, että nyt toistettaisiin olosuhteet, jotka olivat paikallaan ennen kriisiä, no se on asia, joka on hyvin huolestuttavaa. Joten taisin vastata kysymykseen. Sitten toinen kysymyksenne liittyi näiden CCPden pelastamiseen. No meillä on komission ehdotus. Me puolemme sitä, että vahvistetaan järjestelyjä näille keskusvastapuolille, joten erityisesti Brexitin myötä me tätä kehystä pitää ehkä uudelleen tarkastella. EKPllä pitäisi olla roolinsa, kun säännellään keskusvastapuolia. Ja no päätämme mihin järjestelyyn tahansa, niin tässä pitää olla johdonmukaisuutta kansainvälisen, kansainvälisten normien kanssa. Kiitos. Thank you. Uh, Notis Marias ECR Group. Kiitoksia. Marias Notis ECR-ryhmästä. Κύριε Πρόεδρε, κύριε η συμμετοχή του Kiitoksia. Pääjohtaja Draghi, yksityissektorin osallisuus julkisen veran velan uudelleenjärjestelyssä on harjoitettu vuodesta 2012 jälkeen. 55,7 prosenttia näistä lainoista on yksityissektorilla yli 15 miljoonaa. Piensäästäjä on menettänyt yli 6 miljardia euroa Muun osalta 46 prosenttia pääomasta on menetetty, 31,1 prosenttia on korvattu Kreikan valtion joukkolainoilla 2013 eteenpäin. Toisin kuin EKP, joka vältti tällaisen arvonlaskun, joka on, on piensäästäjät, jos saavat jonakin päivänä korvauksen menetyksestään, niin se olisi sitten 2042 vuonna vastaus vielä elävät. Voitaisiinko korjata tätä epäoikeudenmukaisuutta? Haluaisimme tehdä muutamia ehdotuksia, kun odotamme täältä vastausta. Euroopan järjestelmä ja erityisesti EKP tai Kreikan keskuspankki, kun ajatellaan määräisen elvytysohjelma, voisiko se 2017 alkaa ostaa Kreikan valtion joukkolainoja, antaisin nämä summat niille, jotka ovat menettäneet ja korvaisi sataprosenttisesti kaikki joukkolainat. Näin voitaisiin kor- korvata tällainen epäoikeudenmukaisuus. Se maksaa noin 8 miljardia euroa ja näin EKP lopultakin voisi toimia tässä määräysajatuksessa niin, että autettaisiin kansalaisia QE for People-menettelyä käyttäen. Thank you. On your... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymyksenä. Ainoa mitä voin sanoa tässä vaiheessa, että velan uudelleenjärjestelyn ehdot on määritelty aikanaan ja mikäli tieto ovat oikeita, mitään tar- aikomusta ei ole tarkistaa näitä ehtoja. Mutta jos täydeltä parempi vastaus löytyy, niin annan sen kirjallisessa muodossa jatkossa. Sitten toinen kysymyks, kysymyksenne. Katsotaan nyt, Useinkin minulta on tämä kysytty, joten yritän nyt vastata tähän. Milloin EKP ostaisi ja aikooko ostaa Kreikan valtion velkaa? Ensinnäkin meidän, ensinnäkin siis meidän täytyy puuttua velan kestävyyteen, jotta voitaisiin arvioida myönteisellä tavalla velan kestävyyttä sekä lyhytaikainen että keskiaikavälin toimenpiteet, joista on neuvoteltu. Lyhyen aikavälin toimet ovat käytössä, mutta ollaan, on neuvoteltu keskivaiheen toimenpiteistä jäsenvaltioiden kesken. Niin nämä, näiden ehtojen täytyy täyttyä niin, että voidaan perustavalla tavalla arvioida velan kestävyyttä. Ja arvio on siis tällainen myönteinen. Toisin sanoen, tämä toinen tarkastelu täytyy ensin suorittaa asiasta. Sitten kun näin on, silloin EKPn neuvosto täysin riippumattomalla tavalla tulee ilmaisemaan oman arviointinsa velan kestävyydestä, joka perustuu myös riskinhallinta-aspekteihin. Ja tältä pohjalta voimme sitten alkaa keskustella siitä, että alettaisiin ostamaan Kreikan valtionvelkaa. Me Voimalla lähellä tätä aikaa jo, jos toinen, toisen tarkas, toinen tarkastelu päättyy nopeasti, tai voi mennä aikaa ennen kuin näin voimme tehdä. I have some seconds. I would like to continue the question. Voisin vielä sitä jatkokysymyksen. Puheenjohtaja Draghi, viisi sekuntia. Herra Draghi, kun ajatellaan, pien, piensijoittajilla on valtion velkaa obligaationa. Niin jos te päättäisitte alkaa ostaa Kreikan valtion joukkolainoja, te voisitte olla valmiita, olisitteko te valmiita ostamaan piensijoittajien joukkolainoja korvaamaan ne sataprosenttisesti, vaikkakin normaali päivämäärä olisi vuonna 2042? Haluaisin vastauksen. On tuhansia ihmisiä, jotka odottavat tämä vastausta. Tämä on vakava kysymys. Kiitos. Uh, niin me vielä tarkastelemme kyllä tätä kysymystä, mutta pidetään nyt mielessä se, että säännöt, jotka kattavat näitä koskevat näitä ostoja, ne ovat samat kaikkien maiden kohdalta. Pitää lähteä liikkeelle ihan samoista lähtöviivasta kaikkien kohdalla. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Toivomme myös, että seuraava tämä toinen kierros päättyy pian. Seuraavaksi Korvan Nevenhäysen alderyhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja Draagi, tervetuloa. Meillä on kaksi kysymystä. Yksi liittyy rahapolitiikkaan ja toinen kyberturvallisuuteen. Kuten te itsekin mainitsitte alkupuheenvuorossanne, teidän rahapolitiikkanne ei anna teille mitään suosituimmuuspalkkiota kaikissa maissa. Minun kotimaassani Alankomaissa monet pitävät teitä taloudellisena ähm, ähm, body kehonrakentajana, joka ottaa liikaa steroideja. Olen myös tietoinen siitä, että te voi keskustella exit-strategioistanne yksityiskohtaisesti meidän kanssa, mutta kun ekovaltuuskunnan kanssa olimme Fedissä Yhdysvalloissa ja sanoivat, että heidän äm, politiikkansa oli datavetoista eikä päivämäärävetoista. Onko EKPn äh, politiikka sitten päivämäärävetoista, jos näin on, niin äh, mikä päivämäärä on se, mitä otatte huomioon. Sitten toinen kysymys liittyy kyberturvallisuuteen. Viime viikolla Frankfurtissa puhuitte hyvin myönteisesti äh, mahdollisuuksista, joita uusi teknologia voi tarjota rahoitusalalle, äh, uusista innovaatioista. Ja minä olen fintech-esittelijä, joten olen täysin samaa mieltä kanssanne. Meidän todella tulisi varmistaa, että kaikki kaikenlainen kehitys on mahdollinen niistä, mutta puhuitte myös kyberriskeistä ja uhista, joten kysymykseni teille on, onko kyberturvallisuus rahoitusalalla riittävän merkittävässä asemassa esimerkiksi stressitesteissä vai pitäisikö meillä vahvistaa sitä? Onko meillä riittävästi tietoa ja kokemusta valvontaviranomaisilla vai pitäisikö sitä lisätä? Kiitoksia. Kiitos. Vastaan ensin tähän toiseen kysymykseen. Meillä todellakin on mm, parannettava ponnistelujamme. Meidän kokemuksemme kyberturvallisuudesta viimeisen neljän vuoden, viiden vuoden aikana on osoittanut, että kaikilla aloilla olemme aika lailla huonosti valmistautuneita, ei pelkästään rahoitusalalla, vaan muutenkin. Joten tässä on kyse melkeinpä tällaisesta kvanttihyppäyksestä, jota jokaisen toimijan on tehtävä rahoitusalalla, mutta myös valvojien parissa. Eikä tässä myöskään ole mitään selvää vertailuarvoa, johon on pyrittävä, koska kyberrikollisuus edistyy myös jatkuvasti. Ja se edistyy teknologian ja innovoinnin kautta, joten meidän täytyy tehdä kovasti työtä ja kehittää turvallisempia ja parempia standardeja. Sitten ensimmäinen kysymyksenne. se on siitä, että mitä me tarvitsemme selventääksemme, mitä teemme seuraavaksi. Me tarvitsemme inflaatioasteen joka tyydyttää nämä neljä ehtoa, jotka mainitsin aluksi. Nimittäin, että näemme, että ollaan menemässä kohti tätä tavoitettamme. Näemme, että tämä siirtyminen on kestävää keskipitkällä aikavälillä. Meidän on myös nähtävä se, että tämä on kestävää. Eli kun arvioimme tätä, meidän on vastattava myönteisesti kysymykseen, Ajatellaanpa, että vedämme pois tukemme. Mitä sitten tapahtuu? Tippuuko inflaatioaste yhtäkkiä vai jatkaako se siirtymistä kohti tätä keskipitkän aikavälin tavoitetta? Ja jos toinen skenaario toteutuu, niin silloin voimme vetää pois rahapoliittisen tukemme. Ja neljäs ehto on asia, jonka nostan aina esiin kaikissa maissa, myös teidän maassamme ne, että kyseessä täytyy olla inflaatioaste, joka koskee koko euroaluetta, koska tällä tavoin meidän mandaattimme on määritelty. Kiitoksia. Thank you. Uh, Mari. Kiitos Marisa Matias Guesta. Kiitos uh, herra Draghi, kiitos puheenjohtaja. No euroalue päättyy 2016 vuoteen siten, että inflaatio oli 1,1 prosentti, se on alle yksi prosentti, jossa energia otetaan pois. 2017 tammikuussa nähtiin se, että inflaatio jatkoi tätä kehityssuuntaa, mutta se oli vakaa, jos suljetaan pois energia- elintarvikkeet. Joten huolimatta kaikista näistä muutoksista, määrän keventäminen on johtanut vain hyvin maltillisiin tuloksiin taloudessa ja on annettu maltillisen panoksen jäsenten, jäsenvaltioiden maksuvalmiuteen. Ja suuntaus on itse asiassa sellainen, että me poistamme lisää kannustimia. Jos katsotaan Portugalin tilannetta, Portugali yllätti kaikki toimielimet, mitä tuli että se laski alijäämänsä, mutta edelleenkin siihen kohdistetaan uusia sanktioita. Ehkäpä katsokaapa Kreikkaa. Pääoma-avainta ei nyt periaatteen avainta ole noudatettu valtiot, kuten Portugali, jossa julkinen velka on korkealla tasolla valituspaketin myötä on nyt hankalassa tilanteessa. Tämä on absurdi tilanne. Portugalilla on sama velkaaste kuin Italialla. Sillä on korkeampi primääri alijäämä, mutta se maksaa korkeampia korkoja, koska sillä ei ole pääsyä EKPn hankintaohjelmaan, joten se on paljon alhaisempi kuin se pääoma A, vain kun taas Italialla se on paljon korkeampi, joten kaksi yksinkertaista kysymystä teille Onko tämä teidän ajatuksenne tasa-arvosta esivaltojen välille, kun sovelletaan EU-sääntöjä? Oletteko tuosta samaa mieltä? Ja EKP, onko sillä aikomustakaan ottaa käyttöön kompensaatiomekanismeja, joilla voitaisiin sinulle palauttaa tällainen tasa-arvo, josta minä puhun? Muilta osin tilanne tulee jatkumaan tänäkin vuonna. Toinen kysymys teille. EKP, tuleeko se kiihdyttämään lisää sen määrällisen keventämisen ohjelmaa, jos inflaatio on alhaisempaa kuin odotettua? Vai aiotteko jatkaa mandatin rikkomista? Uh, well, I think on, on your first point... No, ensimmäinen kysymyksenne siitä, miten rahapolitiikkaamme on onnistunut. No totta kai olen ähm, puolueellinen, mutta uskomme kyllä, että se on ollut menestyksellistä. Ja no, tällä hetkellä tuon huomaa, jos tarkastelee sitä, että millainen työpaikkoja on luotu, kuten juuri sanoin alustuspuheenvuorossani. Mit, no asteittain, jatkuvasti elpyminen vankistuu ja jatkuva kasvu, jota on ollut vuodesta 2015 asti ää, siitä saakka. Ja tulemme näkemään, miten tämä tulee asteittain muuttumaan siihen, että on korkeampia kasvua nominaalipalkoissa ja sitten on myös korkeampia nimellispalkkoja, mikä ei johda myös energiaan, mutta myös muihin hinnan komponentteihin. Joten kaiken kaikkiaan uskomme, että politiikkamme on onnistunut itse asiassa, jos katsoo öljyn alhaista hintaa, joka oli vielä tässä pari vuotta sitten, niin kaksi elpymisen avain moottori ovat olleet juurikin alhainen öljyn hinta ja meidän rahapolitiikkamme. Ei paljon muutakaan tapahtunut näiden vuosien aikana. Toinen osa ensimmäisessä kysymyksessä käsittelee tätä hajontaa jäsenvaltioiden velkojen osalta. No, rahapolitiikkamme ei tähän kohdistu, vaan tavoitteena on hintojen vakaus. Kolmanneksi puhuitte epätasa-arvosta, siinä miten käsitellään ja kohdellaan eri valtioita. No, sellaista ei ole. Siinä pitäisi muistaa, että vain pääoma ei pelkästään pääoma-avaimella ole väliä, joten hankintaohjelmamme kunnioittaa näitä kriteereitä. Meillä on tiettyjä poikkeamia, jotka otetaan käyttöön lyhyellä aikavälillä, joten epätasolla tässä ei ole, mutta EKP-neuvosto on toistanut, että meitä siittoo ovat nämä raja loppujen lopuksi, niin kyllä, kuten juuri sanon alustuksessani, jos äh, taisin nähdä, että rahoitusolosuhteet kehittyisivät tavalla, joka ei ole johdonmukainen tavoitteiden saavuttamisen osalta, eli jos inflaatioaste olisi lähellä 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä, kuten sanoin, hetki sitten tämä päätisi koko euroalueeseen kestävällä ja omavaraisella tavalla, niin jos ei näin käynnistä, niin olemme valmiit tekemään lisätoimia. Esimerkiksi mitä tulee hankintaohjelmaamme. Kiitos. Thank you. Philip Lamberts. Kiitoksia. Philip Lamberts vihreistä. Hyvää iltapäivää pääjohtaja, kun puhutte työpaikoista ja kasvusta, niin insinöörinä minun on sanottava, että jos haluaa loputonta kasvua materiaalisessa maailmassa, on BKTn kasvu irrotettava fyysisestä jalanjäljestä, siellä koskaan onnistettu parhaiten menestyvissä Euroopan maissa työllisyysaste, ei työttömyysaste, vaan työllisyysaste äh, on 75 prosenttia, 68 Saksassa, 63 Belgiassa, äh, joten tarvittaisiin valtaisen määrä kasvua, jotta saavutettaisiin täystyöllisyys, mikä on teidän tavoitteenne. Mutta kun katson artiklaa 27, niin äh, haluatte sellainen hintavakautta ja EKP katsoo, että tämä on äh, inflaatio alle kahden prosentin, mutta lähellä sitä. Onko tämä aina määritelmä? hintavakaudelle. Kun luen 127 artiklaa, niin siinä viitataan sopimuksen kolme artiklaan, jossa puhutaan yhteiskunnallisesta edistyksestä, ympäristön äh, tilasta ja kaikesta muusta tästä. Ja minä haluaisin kysyä EKPn politiikan mm, vaikutuksista eri aloihin. Tietenkin tämä määrällinen keventäminen, sillä on tiettyä vaikutusta, mutta myös nämä rakenne uudistukset, joita EKP haluaa. Me kannatamme kovasti rakenneuudistuksia, emme kyllä välttämättä täysin samoja kuin mitä te ehdotatte, erityisesti kun puhun työmarkkinoiden pysyvästä joust kannattavuudesta. Te asetatte siis työntekijät kilpailuun toisensa kanssa ja tällä tavoin äh, lisäätte pääoman mahdollisuutta saada äh, enemmän lisäarvoa. Mitä sanotte tästä? your first question. For us, that's the... Kiitos. Vastaus on kyllä ensimmäiseen kysymykseen. Se on ainoa relevantti määritelmä hintavakaudesta ajatellen rahapoliittista mandaattiamme, joka koskee meitä. Sitten toinen kysymyksenne. Me tarkastelimme erittäin huolellisesti, miten määräinen elvytysohjelma vaikuttaa tähän jakokysymykseen. Pidin puhe, puheen joku aika sitten, muutama kuukausi sitten Berliinissä. Siellä todellakin menimme aivan pienimpiin yksityiskohtiin saakka, kun arvioimme rahapolitiikamme jakovaikutuksia. Mutta pitkälti kuitenkin voidaan sanoa, että meidän rahapolitiikkamme on pyrkinyt puuttumaan päävaikutuksiin, joita syntyy epätasa-arvosta yhteiskunnassa. ja viittaa nyt työttömyyteen. Ja tässä mielessä sillä on ollut pitkän aikavälin vaikutuksia meidän määrällisessä, määrälliseen elvytykseemme. Kaiken kaikkiaan me olemme pyrkineet tätä kautta toimimaan epätasa-arvoa vastaan. Tietysti sekin on totta, että lyhyellä aikavälillä, kun me ostamme omaisuuserien hinta nousee ja niiden halt voittajat eivät välttämättä ole niitä köyhimpiä yhteiskunnan jäseniä, joilla on arvoperta käsissään. Voisi odottaa lyhyen aikavälin vaikutuksia, mutta tämä ei kuitenkaan ole mm, kovinkaan negatiivista, koska hinto, asuntohinnat ovat myös menneet ylös. Asuntojen omistaminen on aika hyvin jakautunut yhteiskunnassa ja keskiaikavälin vaikutukset ovat varmasti myönteisiä, ainakin mitä tulee ta- tasa-arvoisuuteen. Mitä tulee rakenteiden uudistuksiin, mitä te nyt tässä ehkä ajattelette, ovat varmasti samoja kuin mitä minä ajattelen, ei varmasti mitään suurta eroa. Tähän liittyy kaksikin asiaa, joiden kohdalla pitää olla valppaina, kun tästä puhumme. Oikeastaan kaikilla mailla on oma ohjelmansa, mitä tulee rakenteellisen uudistuksen joissakin maissa esimerkiksi on oike- oikeuslaitoksen liittyviä kysymyksiä, koulutukset liittyviä kysymyksiä toisissa maissa, taas ongelmana vaikka ö, työmarkkinat. Kaikissa maissa kuitenkin, tämä on ihan ykkösasia, mitä pitäisi olla, kaikkia sitoo sisämarkkinoiden loppuun vieminen, nimittäin kilpailupolitiikka, tavara- ja palvelukaupassa. Ja tämä liittyy Tämä myös matkatalouden teoria osoittaa, että tämä pitäisi olla ensimmäinen uudistus, joka suoritetaan. Sitten tulee muita uudistuksia, kuten oikeusvaltio, oletteko oikeuslaitos, koulutus, työmarkkinauudistukset silloin, kun niitä tarvitaan. Kuitenkin tähän liittyy toinenkin aspekti, ja tässä olen teidän kanssanne kyllä samaa mieltä. Siihen on kiinnitetty viime aikoina vähän vähemmän huomiota viime vuosina, nimittäin se seikka, että kaikki nämä uudistukset sisältävät huomattavia muutoksia yhteiskunnassa tai aiheuttavat niitä ja suuret muutokset aiheuttavat voittajia ja häviäjiä. Ja häviäjiä pitää tarkastella paljon tarkemmin kuin aikaisemmin on ollut tilanne tai miten olemme toimineet. Ja jälleen, jos palataan se, mitä kirjallisuudessa sanotaan, niin aina on sanottu niin, että tarvitaan tällainen korvausperiaate, jos huomattavia muutoksia to- tapahtuu yhteiskunnassa. On keinoja huolehtia häviäjistä osapuolista ja tässä mielessä meidän täytyy palata tähän ja miettiä asiaa uudestaan. Thank you. Uh, Marco Zanni, Kiitoksia Marco Zanni, INF. Presidente Draghi, lei... Pääjohtaja Draghi, te olette varmasti seuranneet keskustelua, jota käytiin Yhdysvalt liittojen ja Saksan välillä presidentti Trump syytti Saksan hallitusta, että se on keinotekoisesti vaikuttanut valuuttakurssiin ja Saksan valtiovarainministeri on syyttänyt Saksan ylijäämää EKBn rahapolitiikosta ja sanonut, että yksityisesti hän on teitä varoittanut, että ei saisi mennä, saisi mennä liian pitkälle, että tämä olisi tulos. Oletteko samaa mieltä Schäublen kanssa vai oletteko sitä mieltä, että tämä Saksan Ähm, valtava ylijäämä johtuu äh, Saksan hallituksen aggressiivisesta palkkapolitiikasta vuodesta 2004 lähtien ja äh, tällaisesta äh, ylijäämän obsessiosta. Ja sitten toinen kysymys liittyy puheeseen Ljubiljanassa, jossa hyökkäsitte tiukasti jäsenvaltioiden politiikkaa vastaan. Sanoitte, että ne valtiot, jotka ovat tehneet uudistuksia, eivät tarvitse e, joustavuutta e, saadakseen kestävää e, kasvua. Miksi EKP teidän johdollanne on tuonut eteenpäin rahapolitiikkaa, joka on vienyt arvoa eurolta suhteessa dollariin äh, kasvun tukemiseksi. Ja voisitteko nostaa esiin jonkun suuren äh, euroalueen valtion, joka on saavuttanut nämä tavoitteet näillä uudistuksilla, koska jos katsotaan euroalueen BKTn kasvua vuodesta 2009 vuoteen 2015, niin se on ollut paljon alhaisempi kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen tai yhdistyneen kuningaskunnan kasvu. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy mahdolliseen euroalueen hajoamiseen. Voitaisiinko ottaa tällainen ESM2 järjestelmä kautta, käyttöön, jos olisi tällainen 10-15 prosentin vaihteluväli? Kiitos, mitä kieltä käytän tämän kysymyksen vastaamiseen. No niin, ensimmäinen kysymys. Minä luen teille yhden mielenkiintoisen asiakirjan. Siitä, manipuloimmeko valuuttaa vai emme. Viimeisessä raportissaan kongressilla lokakuun 14. päivä 2016 yhdistyneen, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö sanoi, että Saksa ei manipuloi valuuttaansa. Syy tälle on se, että Saksa ei täytä kaikkia kolmea kriteeriä, joita valtiovarainministeriö käyttää arvioidakseen epäreilua valuuttakäytäntöjä. Saksalla on suuri kahdenvälinen kaupan ylijäämä Yhdysvaltojen kanssa vaihtotaseen ylijäämä, mutta se ei ole eh, yksipuolisesti puuttunut valuutta markkinoille. Eh, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on eh, tässä raportissa todennut, että yksikään talous ei täytä kolmea kriteeriä. Saksalla on suurta kahdenvälistä kauppaa ja EKP ei ole puuttunut valuuttamarkkinoille vuoden 2011 jälkeen ja jos niin, silloin osana G7 yhteistä äh, toimia äh, Jenin vakauttamiseksi tsunamin jälkeen yhteistyössä Yhdysvaltain äm, valtiovarainministeriön kanssa. Ensinnäkin me emme siis manipuloi valuuttaa. Toiseksi äh, rahapolitiikka, jota olemme toteuttaneet, kuvastaa Eh, euroalueen suhdanteen erilaista tilaa verrattuna Yhdysvaltoihin. Meidän täytyy muistaa, että vuonna 2013 silloin yksikön suhteen neljään kymmeneen kuitenkin ylijäämää Yhdysvalloissa oli jo 6 prosenttia. Miksi? Äh, tämä johtuu äh, Saksan talouden vahvuudesta. Se ei niinkään perustu äh, tällaiseen villiin politiikkaa, joka liittyy työvoiman kustannuksiin, vaan myös kilpailuun. Mitkä ovat ne valtiot, jotka elpyvät ja onnistuvat? En ole sitäkään, sitäkään samaa mieltä, että euroalue olisi kasvanut vähemmän kuin muut oikeudenkäyttöalueet on useita valtioita, jotka mainitsin myös alkupuheenvuorossani, mutta myös Lubenlaanan puheenvuorossa, jotka ovat menestyneet oikein hyvin huolimatta kriisistä. Etusijassa Saksa, mutta myös muut, Irlanti, jopa Irlanti. No tässä minulla valitettavasti ei ole nyt näitä ö, tietoja, mutta huolimatta vahvasta valtionvelkakriisistä ja yksityisen velan kriisistä. Se on onnistunut vähentämään työttömyyttä todella merkittävällä tavalla. Hollanti on useita valtioita, jotka ovat menestyneet hyvin viime vuosina. Ja ne ovat onnistuneet siinä pääosin sen takia, koska näissä maissa on tehty rakenneuudistuksia, jotka ovat tehneet näiden maiden talouksista vahvempia ja joustavampia. Ja lopuksi SME 2, ESM 2, haluaisin käyttää niitä sanoja, joita Reagan sanoi kerran. There you go again, please. Taas sitä mennään tässä teemme, tiedämme, mitä tapahtui valuuttakurssille ennen kuin euro otettiin käyttöön. 80-90-luku eivät varmasti olleet mitään vakauden vuosia. Ne olivat vuosia, jolloin käytiin jatkuvasti kilpailen mm, arvonalennuksia. Ja yhtenäismarkkinat eivät kyllä tällä tavoin pysy hengissä. Kiitoksia. Kiitoksia Marko Valli, FDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys teille pääjohtaja Draghi liittyen kysymykseen, jonka minä ja kollegamme lähetimme, johon saimme vastauksen muutama viikko sitten. Se eh, kiinnitti myös tiedotusvälineen huomion. Tässä eh, kysymyksessä sanoitte, että jos joku valtio eh, eroaa yhtenäisvaluutasta, silloin luotot EKPltä e ne pitäisi maksaa täysin takaisin. Ähm, lehdistö tulkitsi tämän niin, että tavallaan te annatte äh, mahdollisuuden sille, että eurosta voidaan peruuttaa pois tätä, että ole tähän mennessä äh, antaneet. Ja jos Italian kaltainen maa eroaisi yhtenäisvaluutassa, sen pitäisi maksaa noin 350 miljardia euroa, jotka ovat näitä, tätä passiivaa Target kahdessa. Tästä on käyty hyvin paljon keskustelua akateemisessa maailmassa, mutta ei ole täysin selvää, miten tämä voidaan tunnistaa velaksi teknisesti, velaksi EKPlle ja millainen oikeusporusta tai millaiset oikeudelliset välineet antaisivat EKPlle mahdollisuuden vaatia näitä määrärahoja takaisin, koska tässä on, me ei ole todellinen velka josta on kyse, joten miltä pohjalta sanotte, että näin on? Ja sitten toinen kysymys. Maltalla oli pääministerien kokous, sitten oli tämä ehdotus tästä kahden nopeuden Euroopasta. Äh, ryhdytty keskustelemaan unionin uudistuksesta, erilaisista skenaarioista, ja yksi äh, skenaario oli, että sellainen valtio kuten Kreikka tai äh, Italia voisivat lähteä pois yhtenäisvaluutasta lyhyeksi ajaksi ja palata siihen takaisin. Miten EKP voisi hallinnoida mahdollisesti tällaisen valtion lähtemisen ja takaisin paluun yhtenäisvaluutasta? Kiitoksia. Kiitos ensimmäiseen kysymykseenne. Vastaan sanoin, että euro on peruuttamaton. Tämä on näin sopimuksessa sanotaan. Minun vastaukseni teidän kirjeeseen oli vastaus tekniseen kysymykseen, joka perustui hypoteesiin, jota sopimus ei ota huomioon. Joten vastaukseni kysymykseenne oli vastaus tekniseen kysymykseen, joka perustui olettamuksiin, joita sopimus ei mahdollista. Vastaus toiseen kysymykseen. Mielestäni on liian varhaista puhua tästä. Ei ole niin selvää, mitä Maltalla eh, sanot, tehtiin. Puhuttiin Euroopan unionista, kahden nopeuden unionista, mutta ei ole selvää kuka, miten, milloin, eikä tämä konsepti ole täysin kehittynyt. Joten tämä on visio, joka on juuri vasta syntynyt, enkä minä voi sitä tässä vaiheessa mitenkään kommentoida. Kiitos scusi, solo yes, una questione. Time. Sulla questione proprio te- Vain vielä äh, lisäkysymys tästä teknisestä kysymystä. Äh, äh, tämä passiva target 2, miten se voi olla velka, miltä oikeus perustalta. Lähetin teille kysymyksen, ehkä voisitte vastata minulle kirjallisesti. Se on selvää, mitä sanoitte aikaisemmin, mutta jos voisitte antaa minulle vastauksen tähän, olisin hyvin kiitollinen, koska meidän pitää myös ratkaista akateeminen keskustelu, joka on, äh, ryhtynyt, joka on käynnistynyt Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Niin, kuten sanoin, aluksi. En halua vastata kysymykseen, joka perustuu olettamukseen, joka ei ole mahdollinen perussopimuksissa. Voin äh, lähettää teille kirjallisen vastauksen, jossa voisin kuvailla äh, eron meidän Target 2-järjestelmämme ja Federal Reservein järjestelmän välillä. Minä en siis voi vastata kysymykseen, joka perustuu olettamuksia hypoteeseen, joita eh, perussopimus ei mahdollista, mutta voin lähettää teille kirjallisen vastauksen, joka eh, vertailee meidän Target 2 järjestelmäämme eh, Yhdysvaltain järjestelmän kanssa. Kiitoksia, Gabriel Mato. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Raaki. Tämä on ensimmäinen tapaaminen. Olen uusi Hekon jäsen 2016 alkoi hyvin, inflaatio oli lähellä 2 prosenttia, tai siis tämä vuosi alkoi näin. Samoin kasvu on vahvistunut tässä alkupuolella. Ja sitten olemme nähneet miten USAssa on muutettu matalan, matalaa korkopolitiikkaa ja samoin Kiinan keskuspolitiikan keskuspankki on päättänyt nostaa korkoja. Ensimmäinen kysymys, oletteko tästä mieltä, että nämä toimenpiteet ovat sellaisia, jonka pitäisi olla pohjana myös muiden keskuspankkien toiminnalle ja kuinka paljon meidän pitäisi olla huolissamme siitä, miten tämä vaikuttaa, vaikuttaa velkamarkkinoihin. Sitten USAn kongressi viime viikolla lähetti Fedin pääjohtajalle kirjeen, jossa oli selkeä viesti siitä, että pitäisi priorisoida USA-laisia korkoja kaikissa neuvotteluissa kansainvälisissä yhteyksissä. Ei varmaankaan mikään helppo kysymys, tai, tai va- <laughs> vastaus ainakaan ei varmasti ole mikään helppo. Ja mikä tilanne on, minkä odotuksia teillä on USAn uudesta presidentistä, mikä, minkälaiset suhteet teillä on Fedin yleensäkin sitten pankkiviranomaisesta. Ja jos, on tällainen, jos olisi tällainen roskapankki, johon pantaisiin huonoja saamisia EUn alueelta, näitähän euroalueelta löytyy viime viikolla, varapuheenjohtaja Brygel konferenssissa totesi, että tällaisten pank- pankkien perustaminen voisi nopeastikin poistaa järjestettömät lainat pankkien taseista. Kysymys kuuluu, Miten te arvioitte sitä, että luotaisiin tällainen roskapankki ja vielä lisäksi, mikä teidän mielipiteenne olisi, että, että olisiko yksi ainoa pankki Euroopassa vai yksi roskapankki per eurovaltio? Thank you. Uh, on your... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymyksenä, joka koski tätä kirjettä, joka lähetettiin öö, kongressista keskuspankin puheenjohtaja. Minun ei pitäisi kommentoida sitä, mitä muiden maiden johtajat ovat todenneet, mutta voin kuitenkin sanoa, että jos minulta kysyttäisiin tai minulle lähetettäisiin samantyyppinen kirje, niin sanoisin, että me varmasti kaikki hyödymme siitä, että on keskuspankkeja, valvojia, sääntelijöitä. Näin voidaan kehittää sääntelystandardia yhdessä. Ja tässä on myös tällaista julkista kuulemista mukana. Viime Viimeisen 30-40 vuoden aikana tällainen yhteinen konsultaatio, mielipiteiden vaihto on tuottanut todella arvokkaita tuloksia, siis keskuspankin välinen yhteistoiminta. Ja se on pohjana viimeaikaiselle rahoitusjärjestelmän vahvistamiselle. Se on nyt, nyt on paljon vankempi valvonta ja sääntelykehys saatu aikaan, erityisesti kun ajatellaan kuinka monimutkaisia globaaleja vaikutuksia toimielinten välillä maailmassa tällä hetkellä on, niin siksi me todella tarvitsemme tällaista keskusteluyhteyttä nykypäivänä keskuspankkien kesken. Mutta sitä paitsi rahoitusalan säätelijät ja valvojat eivät toimi eristyksi ainakaan tässä maailmassa, missä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Mutta Ovatko säätelijät, keskuspankkiirit, valvojat, niitä tahoja, joilla on viimeinen sana sanottavanaan sääntelystä, rahoitusalan lainsäädännöstä. No eipä tietenkään. Ei täällä, eikä myöskään USAssa, eikä missään muuallakaan. Aina lainsäätäjä. Sillä on ei vain viimeinen sana, vaan itse asiassa – luonnolliset harkintavaltuudet, mitä tulee täytäntöönpanoon sen pohjalta, mistä on keskusteltu keskuspankkien kesken ja valvojien kesken. Näin minä sanoisin, jos minulta kysyttäisiin saman, samantyyppinen kysymys tällaisessa kirjeessä. Sitten toinen kommenttini siitä, että luotaisiin eurooppalainen äh, omaisuudenhoito yhdistys, Roskapankki hoitamaan näitä järjestämättömiä lainoja, NPL-lainoja. Niin yksi asia tässä. Omaisuudenhoitoyritykset ovat monimutkaisia rakennelmia. Olemme kokeneet kyllä tämän lähimenneisyydessä eri yhteyksissä. Vieläkin kompleksisempaa olisi omaisuudenhoitoyhtiö Euroopan tasolla – ja vielä lopuksi meidän pitäisi esittää kysymys itsellemme, ovatko tällaiset roskapankit ja hoitoyhtiöt jonkinlainen yleislääke, parannuskeino järjestämättömille lainoille? Niin vastaus kyllä olisi, että eipä tos, oikeastaan. Heikot omaisuuserät, huonolaatuiset omaisuuserät, järjestämättömät lainat, niihin näihin asioihin pitää tarttua syvällisten muutosten kautta, mitä tulee sääntelykehykseen, oikeudelliseen kehykseen, ja ennen kaikkea pitää toimia kansallisella tasolla. Esimerkkinä velan perintä, menettelytavat, tuomioistuimen ulkomaiset järjestelyt, se, että luodaan markkinat ähm, järjestämättömille lainoille, nämä ovat kaikki olennaisia kysymyksiä, jos halutaan asiaan puuttua. Se, että luodaan omaisuudenhoitoyhtiö, niin se on vain yksi keino eri välineiden kesken. Tai se on vain yksi vaihe, kun ohjelma pyritään tarttumaan. Kiitos. Jill. Kiitoksia, Nina Jill. Uh, Kiitos puheenjohtaja, pääjohtaja. Korostitte oikeutetustikin, että viimeinkin nyt on nähty kasvua EU-ssa hieman ja optimistiset näkymät on taloudelle ja uskon, että EKP ansaitsee tästä kiitosta kuitenkin. No aina on tämä kuitenkin, olen huolissani muutamista kehityssuunnista, jotka saattavat aiheuttaa kuoppia. 10. tammikuuta kirjoitte kirjeen koordinaattorillemme jossain vaiheessa huolenaiheen siitä, että Brexit saattaa johtaa siitä, että UK on CCPT voitaisiin valvoa EKPssä. Lisäksi sanoitte, että olisi tärkeää löytää ratkaisuja, jotka ainakin pitävät yllä tai jopa parantavat nykyvalvonnan tasoa. Kuitenkin tiettyjen toimijoiden mukaan politiikka, joka estää sen, että keskusvastapuolet, jotka ovat EUn ulkopuolella, voivat myydä tiettyjä tuotteita EU-markkinoilla. No, tällä on valtavia sellaisia seuraamuksia, tällainen politiikka rajoittaisi näiden avainsuutioiden mahdollisuutta tuoda mukanaan kasvoja työpaikkoja ja kasvua reaalitalouden ajatus, kuten Tim Massard ovat huolissaan siitä, että se, että rajoitetaan ja toimintaan voisi vaikuttaa kielteisesti kaikki, jotka maksavat veroja tai joilla on pankkilainaa tai talletuksia tai eläkejärjestelmiä ja tämä olisi tilanne, jossa kaikki häviäisivät, joten tätä taustaa vastaan. Oletteko samaa mieltä siitä, että politiikka, jolla haastetaan kansainvälinen euron status tällaisena yleisvaluuttana, no tässä on myös riskinsä siitä, että saattaisi olla vastaavia toimia muilla käyttöalueilla, jotka vaikuttaisivat EU-pohjaisiin luottolaitoksiin. Sanoitte vastauksena kollegalleni Jekovan Weissekerille, että korosti sitä, että EKPllä pitää olla roolinsa keskusvastapuoli kysymyksessä, minkä hyväksyn, mutta eikö olisi järkevämpää, että olisi parempi, parempaa yhteistyötä Englannin keskuspankin ja EKPn välillä, joka tarjoaisi parhaan tuloksen sille, että Euroopan talous jatka, kasvaisi jatkuvasti. Ja toiseksi hyvin lyhyesti järjestämättömät lainat ja sitten jo tähän pitkälti aikaisemmin. Olen huolissani siitä, että se mitä ehdotatte, eikö siinä kestä liian kauan ja onko nopea tapa yrittää puuttua noihin järjestämättömiin lainoihin. Kiitos. Thank you. Well, right now the ECB is... Tällä hetkellä EKP on mukana valvomassa UK keskusvastapuolia näiden kollegioiden parissa, jonka Emer on luonut, ja yhteisymmärryspöytäkirja on Englannin keskuspankin kanssa tähän liittyen. Meidän yhteistyömme Englannin keskuspankin kanssa ja tämä oikeusvarmuus, joka tietoistumistyömen mitä on saatu, tarkoittaa sitä, että tämä kehys antaa meidän osuuden valvoa näitä valuuttariskejä. No nyt on liian aikaista ottaa kantaa tämän sääntelykehykseen, joka pitäisi laatia sitten, kun kuningaskunta on poistunut, on jättänyt EUn. Mutta suurin huolenaiheemme liittyy siihen, että rahoitusvakaus ja investointien suoja sekä se, että olisi yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille euroalueen kuluttajille, kansalaisille ja yhtiöille. No tämä pitää taata erityisesti, mikä on tärkeää, on, että mennä taaksepäin sisämarkkinakysymyksissä. Ja sisämarkkinoilla olo tarkoittaa sitä, että on kuuluu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen piiriin. Euroopan tu- tuomioistuimen piiriin ja mitä katsotaan tarkkaan. Mutta kuten sanoin, liian aikaista sanoa vielä. Sitten toinen kysymyksenne. Onko nopea tapa puuttua näihin NPL-kysymyksiä valitettavasti ei voida näihin järjestämisen lainoihin tuolla tavalla puuttua liian nopeasti. Se on yksi syy siihen, miksi ongelma on jatkunut niin pitkään. Se on valtava haaste tietyille eurooppalaisille pankeille ja valtioille. Se on yksi suurimmista tekijöistä, jotka pitää pankkien kannattavuuden euroalueella tai Euroopassa alhaisena – on myös muita tekijöitä tietysti. Alhainen korko, ympäristö ja kasvuympäristö on yksi tekijä. Ja sitten on tämä tilanne, että on ylimitatut sektorit, no ja erityisesti tietyissä valtioissa näin on, että on näitä järjestämättömiä lainoja jäänyt ikään kuin perintönä, mikä on vienyt energiaa pois pankkijärjestelmältä ja laskenut kannattavuuksia. Kuten sanoin aikaisemmin, se mitä tarvitaan on kattava strategia, kokonaisvaltainen strategia, jossa kansalliset uudistukset aloilla, jotka mainitsin aikaisemmin, oikeusala, sääntely, no ne ovat tärkeässä osassa. Erityisesti ehdottomat lainat ovat ikään kuin perintöongelma, peritynyt ongelma. Uusi lainsäädäntö, jossa puhutaan vain tuleviin NPL-kysymyksiin, no ei ole suuri, suurikaan apu tarvittaisiin lainsäädäntö, joka puuttuu näihin menneisiinkin jäljiäneihin ongelmiin. Erityisesti jos ajatellaan sitä, että parantuneet talousolosuhteet ovat kaiken kaikkien hyödyntäneet tilannetta. Järjestelmät lainat, ne kasvavat paljon hitaammin kuin aikaisemmin, koska olosuhteet ovat parantuneet. Mitä tulee EKP, sen toiminnon tiedätte, että olemme julkaisseet luonnoksemme suuntaviivoille, miten suhtautua järjestelmien lainoihin. Kyse on kvalitatiivisesta asiakirjasta ja se julkaistaan tämän vuoden alkupuoliskolla lopullisessa muodossaan. Kiitos. Danuta Hubner. Kiitoksia Danuta Hubner. Kiitoksia oikein paljon. Pääjohtaja, minulla on kysymys, joka liikkuu, liittyy likviditeetteihin markkinoilla äh, siinä vaiheessa, kun äh, rahapolitiikka normalisoituu, koska alalta kuulemme äh, valituksia tai erimielisyyksiä siitä, että johtuen uusien säätelypuitteiden ukitsista, mifidistä ja niin poispäin. Likviditeettimarkkinoilla on vähentynyt ja tämä johtuu pääosin siitä, että pankit lähtevät pois monista markkinoita olevista toimista, joten ei ole vakuuttavaa tietoa tästä kuitenkaan, koska tämä määrällinen keventämisohjelma on luonut likviditeettiä, joka ehkä piilottaa tämän ongelman, tai tämä ongelma saattaa nousta esiin, kun normalisoitte rahapolitiikan, joten kysymykseni kuuluu, oletteko valvoneet sääntelypuitteiston vaikutusta likviditeettiin, onko tämä asia, jonka otatte huomioon, ja minkälaista likviditeettiä näkymää odotatte, kun äh, aloitatte exit-strategianne. Ja sitten viime joulukuussa kriisiratkaisu äh, väline on äh, tarkastellut uudenlaista menetelmä, jossa on hyötynsä, koska riskin jakaminen on selvää, mutta arvopaperit ovat paljon monimutkaisempi ja eh, pahemman likvidejä kuin valtion joukkovelkakirjat. Eh, onko tässä kyse mahdollisesta eh, kilpailusta näiden uusien arvopapereiden ja sen välillä, mitä EKP tekee ostamalla valtion velkakirjoja. Voisitteko kommentoida tätä? Kiitoksia. Vastaan ensin tähän toiseen kysymykseenne. Me olemme hyvin varhaisessa vaiheessa ja me emme ole EKP-vetoisessa toimessa. Se, mitä nyt on tapahtumassa, on, että Järjestelmäriskikomiteassa on työryhmä, jossa kaikki keskuspankkien e, pääjohtajat ovat ja he valmistelevat tätä konseptia eurooppalaisista e, jolkovelkakirjoista ja meidän katsottava, mitä tästä syntyy. Se, mitä me tässä vaiheessa tiedämme, on, että tämä on täysin yksityisen sektoriin perustuva konsepti. Tämä ei vapauta hallituksia heidän vastuustaan sekä mitä tulee liikkeelle laskuun, eh, velan kestävyyteen tai velan takaisinmaksuun. Joten tässä on kyse asiasta, jota on vielä liian varhaista kommentoida. Emmekä ole esittäneet itsellemme tätä kysymystä, jonka esititte äsken, mitä tapahtuu valtionjoukkoon velkakirjoille. Eh, näin siksi, koska emme vielä ole tässä vaiheessa. Tämä toinen kysymykseni likviditeetistä. No yleisesti riippumatta sääntelyn muutoksista, siirtyminen pois pitkästä äm, ajanjaksosta, hyvin, hyvin elvyttävää rahapolitiikkaa vaatii erityistä huolellisuutta, koska markkinaosapuolet ovat tottuneet suureen likviditeettiin hyvin pitkällä ajalla. Tällä hetkellä me emme näe mitään likviditeetin puutetta. Ehkä pienillä markkinasegmenteillä tämä on totta, mutta noin yleisesti merkittävää likviditeetin puutetta ei ole. Mutta meidän täytyy olla erittäin varovaisia ja tarkkailtava tätä asiaa hyvin huolella, koska kriisin aikana ja myös muissa vaiheissa olemme nähneet, että likviditeettiä on, kunnes sitä ei ole. Se katoaa hyvin nopeasti. Siksi tietyt sääntelytoimet otetaan käyttöön myös varmistaaksemme, että tällaisia nopeita likviditeetin muutoksia ei joko tapahdu tai että osapuolet kestävät ne. Kiitoksia. Pereira. Kiitos. Pedro Silva Pereira. Obrigado. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, puheenjohtaja Draghi, te annoitte varsin vakuuttavia perusteluita tarpeelle jatkaa erittäin löysää rahapolitiikkaa, hyvin kasvua tukevaa rahapolitiikkaa ja monissa tapauksissa käytetään tällaisia epätavanomaisia rahapolitiikan keinoja myös. No, jos EKP radikaalisti yhtäkkiä muuttaisi politiikkaansa supistavampaan suuntaan, Milloin teidän mielestänne tällainen tapahtuisi? Ajatteletteko te tiettyjen euroalueen maiden intressiasiassa vai koko euroalueen intressiä? Vetoaisin teihin, että olisitte kuitenkin jonkin verran tässä vielä kärsivällinen. Te myös korostitte tarvetta lähentymiselle ja minä mietin, voisitteko ottaa huomioon tämänhetkiset muutokset rahapolitiikkaan? mukaan erityisesti kriteerit, mitä tulee tähän omaisuuserien osto-ohjelmaan. Oletteko te sitä mieltä, että ratkaisu ne on ehkä vaikuttanut epäsymmetrisesti euroalueessa. Onko se hyödyttänyt joitakin maita toisen, toisten kustannuksella, siis tämä omaisuuden, omaisuuserien osto-ohjelma? Sitten esimerkiksi investoinnit Saksan joukkolainoihin ehkä olivat houkuttelevampia ja taas oli vähemmän houkuttelevaa investoida per, periferiamaiden valtion velkaan. Ja jos teistä tällainen ongelma on olemassa, niin huolestuttaako se teitä? siis rahapoliittisesti, eikö meillä pitäisi olla jonkinlaisia mekanismeja rohkaista lähentymistä ja välttää sellaisia ratkaisuja, jotka pahentavat tätä epätasa-arvoa ja erilaisuutta euroalueella. Hyvin vielä lopuksi yksi kysymys lopuksi. Jos ne maat, joissa on ollut varsin vähän omaisuuserien ostoja alle tämän alkuperäisuunnitelun avaimen mukaan, niin voisivatko nämä maat la- laskea sen varaan, että että jos ne eivät pääse tähän ohjelmaan mukaan, niin se vaan pahentaa niiden ö, valtionvelkatilannetta. The, um... meidän pitää aina muistaa, että meidän tavoitteemme, meidän mandaattimme on hintavakauteen pyrkiminen. Siis inflaatiotason pitäisi olla lähellä 2 prosenttia, mutta kuitenkin sitä sen alle keskiaikavälillä. Koko rahapolitiikan viritys tukeutuu tähän asiaan ja inflaatioasteeseen, joka tyydyttäisiin neljä ehtoa, jotka mainitsin jo aikaisemmin. Joten oikeastaan tai meillä on tämä omaisuuden, omaisuuserä ohjelma Teimme muutoksen asiassa joulukuussa, voimme ostaa alle tämän alumääräinen viimeisen neuvost, e neuvostossa todettiin, että oltiin tyytyväisiä seurauksiin, tuloksiin, joita oli joulukuun päätöksestä syntynyt. Ja olemme nyt nähneet, niin kuin aikaisemminkin olen sanonut, että ra- meidän rahapolitiikkamme on vaikuttanut parannuksiin ja elpymiseen ja sen vakautumiseen, jonka olemme nähdä, ja myös siihen, että työmarkkinaolosuhteet ovat parantuneet ja olemme tehneet olosuhteet myös sille, että voidaan parantaa myös pohjainflaatiota, eikä kyse ole pelkästään kuluttajahintaa inflaation lisäämisestä, joka johtuu tietenkin energiahinnan muutoksista ja kohdan vaikutuksista. Kun tätä omaisuuden osto-ohjelma läpikäydään, niin meitä ei sido vain tämä pääoman avain tai pääoman jakoperuste, vaan aika, niin kuin aikaisemmin tähän liittyy tämä äh, liikelaskuraja ja liikelaskajien asettamat rajat. Ja syy näille rajoille on siinä, että me haluamme olla varmoja siitä, että me emme päädy tällaiseen rahapoliittiseen rahoittamiseen, minkä perussopimukset kieltävät. Ja haluamme myös varmistaa sen, että me annamme markkinoiden toimia. Jos me nyt sitten ostaisimme paljon suuremman osuuden julkista velkaa, valtion velkaa yhdestä ainoasta maasta, silloin me todennäköisesti joutuisimme ottamaan huomioon, että nämä kaksi rajaa tulisi vastaan olisimme silloin lähellä tätä rahapoliittista rahoittamista ja nähtäisin, että me olisimme vääristämässä markkinoiden toimintaa. Ja tämän äh, suosien tätä kyseistä maata. Sen takia meillä on tällaiset äh, liikelasku- ja liikelaskijan rajoitukset. Kyse ei ole äh, e-, epätasa-arvosta, mitä tulee tähän omaisuuserä osto-ohjelmaan. Nyt taisin vastata teidän kysymyksiinne. Kiitoksia Werner Langen. President, äh, puheenjohtaja, pääjohtaja. 28. marraskuuta sanoitte, että alhaiset korot ovat merkki kriisistä ja samalla puhuitte koroista euroalueella siten, että on positiivinen merkki nämä nykytasot nyt tällä hetkellä. On päinvastainen suuntaus havaittavissa. Spreadit ovat kasvaneet Saksan ja Italian välillä, mutta myös suhteessa muihin, joten nämä korkoerot kasvavat. Inflaatioaste yksittäisissä valtioissa on kohta jo 2 prosenttia. Ja korot, no siellä missä on tuota säästöperinnettä, niin siellä on luultavasti hyvin alhaiset. No, tietyn ajan jakson ajan sitä ei voida varmasti muuttaa, mutta jossakin kohtaahan sitten, kun korot nousevat samassa kuin dollarit, niin koetaan toisenlainen suunta, jota pitäisi edistää. Päätettiin kuitenkin päinvastoin. Sillä tätä ohjelmaa jatketaan pidemmälle tulevaisuuteen. Ja tämä nyt meni niin nopeasti. Marraskuusta alkaen, että kysymykseni kuuluu, miten näette tämän toisuudessa. Jos kolme kokoinen sisällä tämä muuttuu jo noin massiivisesti toiseksi, presidentti Trump sanoi, tai hän on jo allekirjoittanut tiettyjä Dodd-Frank-asetuksesta, ihan paljon täytäntöön, niin hän sanoi, että nämä Baselin lisävaatimukset amerikkalaisille pankeille, hän ei tule enää paljon niitä täytäntöön. Sehän on valtava muutos. Ja kolmas kysymys huomenna 25 vuotta Maastrichtin sopimuksesta. Mainitsitte viiden EU-johtajan kertomuksen. Mä sen, mitä sellaisia uudistuksia on tulossa EKPn pääjohtajan Mitkä ovat välttämättömiä uudistuksia teistä? I'm sorry, what is... teksi niin, mitä sanoitte tuohon loppuun? Viiden EU-johtajan kertomus, mistä puhutte? 25 vuotta Maastrichtin sopimuksesta ja ja me tarvitaan institutionaalisia reformeja. Mikä on teidän ehdotuksenne? Niin, viiden EU-johtajan kertomuksessa mainittiin. On your first... Ensimmäinen kysymyksenne. EKP kokoon, tai siis meidän politiikkamme on rahapolitiikkaa, ja jotkut sanovat, että se tappaisi markkinakurin tällä tavalla, mutta on huomattu, että näin ei käy. Joten on havaittu, että markkinat kyllä reagoivat eri olosuhteissa eri tavoin. Ja tässä kohtaa suosittelisin, että budjettipolitiikat kaikissa valtioissa, että niitä johdettaisiin tukemaan elpymistä, mutta samalla että pitäisi olla kestäviä. Joten valtiot, joilla ei ole tällaista finanssipoliittista liikkumavaraa, niin pitäisi yrittää käyttää sitä. Ei pitäisi yrittää pakottaa tällaisen tilan löytämistä, kun sitä ei ole. Pitäisi pikemminkin työttää budjetin koostumusta. Ja sanoitte, no tästä keskustelimme useasti yrittää tehdä omista budjeteistaan kasvuystävällisiä ja on monia asioita, joita voidaan tehdä, joka muuten, no muutokset budjetin koostumuksessa kulkevat käsi kädessä rakenneuudistusten kanssa. Sitten kysytte, milloin tulemme lopettamaan tämän. Ja vastaus on, että no, sama kuin on aikaisemminkin. Tavoitteemme on inflaatiotaso, joka on lähellä 2 prosenttia, mutta sen alapuolella keskipitkällä aikavälillä. Joten, no en ole varma miksi naureskelette, mutta joka tapauksessa meidän tulee olla vakuuttuneita siitä, että pitää kestävästi lähestyä tätä tavoitetta, joten katsomme näitä väliaikaisia muutoksia kuluttajahintaindeksissä. Lisäksi tämä pitää päteä koko euroalueelle ja sen pitää olla omavaraista. Nämä ovat olosuhteita, joita tarkastelemme, kun mahdollisesti muutamme rahapoliittista viritystämme. Toinen kysymyksenne liittyi sääntelyn purkuun rahoitusalla. Meidän pitää nähdä tarkkaan, mitä Yhdysvaltain hallitus haluaa tehdä, jos ajatellaan neuvotteluja Basel 3, se, kolmosesta, jotka ovat jatkuneet äh, tässä kuukausi sittenkin Yhdysvaltain hallituksen kanssa. Ja meidän pitää nyt sitten nähdä tarkkaan, mitä näiden lausuntojen taustalla piilee. Mutta, ja toistan tämän yhdistelmä helppoa rahaa ja rahoitusalan sääntelyn purkua, no, oli juuri se perusta, jolle rakentui rahoituskriisi. Ja tämä nykyeltyspolitiikka, sen tavoitteena saavuttaa tavoitteemme, mutta kuitenkin en näe syytä sille, miksi pitäisi päästä irti tästä nykykannasta joka on tuottanut paljon vahvempaa pankkialaa ja rahoituspalvelualaa kuin mikä oli aikaisemmin ennen kriisiä. Kysytte myös muutoksista, institutionaalisista muutoksista. No, on olemassa etenemissuunnitelma, joka on laadittu tässä, tai joka on tässä e- videojohtajan e Kertomuksessa, no on nyt melko selvää kaikille, että on kahdenlaisia poliittisia toimia, joihin pitää ryhtyä. Ensinnäkin kansallinen taso. Talo. Siellä pitää lähentyä enemmän. Tämä oli olettama, joka ihmisellä oli mielessään, kun he laativat Maastrichtin sopimuksen, eli että kunnon lähentyminen kun lähentyminen tulisi tapahtumaan. Ja lähentyminen, konvergenssi, perustuu rakenneuudistuksiin. Toiseksi, Maastrichtin sopimuksen aikaan tai siis sen jälkeen oli vakaus- ja kasvusopimus, koska tarvittiin myös sitä, että noudatettiin sääntöjä. Jos on lähentymistä ja sitä, että noudatetaan sääntöjä, niin silloin tullaan luomaan tuo luottamuksen perusta, joka mahdollistaa sen, että voimme mennä eteenpäin kohti syvempää eurooppalaista rahaintegraatiota ja sillä, että luodaan instituutiot, joten siirtyisimme ikään kuin tavalla, joka on samantyyppinen kuin mitä on tehty sen myötä, että on luotu EKP. Menisimme er, siitä, että olisi eri politiikkoja kohti sitä, että olisi yhtenäinen politiikan näkymä mutta tarvitaan luottamusta siihen. Thank you, Jonas Fernandez Alvarez. Kiitos Juan Fernandez Alvarez. Iltapäivää. Kiitoksia pääjohtaja. Tervetuloa, herra Draghi. Kolme kysymystä lyhyesti. Ensimmäinen tähän kollega Hübner jo viittasi. Tämä liittyy ehdotukseen, jota komissio Euroopan järjestelmäriskikomitean yhteydessä käsittelee nimittäin, että olisi tästä ju- näitä arvopaperistettaisiin julkisia velkakirjoja. Tämä on sitä alustavaa työtä, mutta haluaisin kuitenkin kysyä, milloin ehkä voisimme saada tällaisen virallisemman ehdotuksen aiheesta. Miten te näette tämän työn? Haluaisin, että kertoisitte hiukan enemmän tästä kysymyksestä ja mikä teidän johtamanne elimen kanta on asiassa. Sitten toinen kysymys, Montin raportti omista varoista EU-ssa. Kuten te tiedätte, jo jonkin aikaa olemme korostaneet sellaista mahdollisuutta, että EKPn senioraasmaksuja käytettäisiin EU-talousarvioon, erityisesti koskien euroalueen maita Tätä, käsitellään, tätä asiaa ehdotusta käsitellään Monti-raportissa ja haluaisin teiltä mielipiteen asiaan. Ja vielä lopuksi jatkan hiukan kollegani Langenin kysymystä. Mitä EU toim- voisi tehdä Miten te arvioitte näitä viivästymisiä, joita neuvostossa on, kun keskustellaan edisistä Euroopan taltusuojajärjestelmästä ja sitten onko teillä jotakin mielipidettä parlamentissa tehtyihin tarkistuksiin koskien edisiä? Kiitos. Thank you. On... Kiitoksia eurooppalaisista eh, varmuusjoukkolaisista safe bond-kysymyksestä. Nyt on ihan liian aikaista kommentoida. Tämä ei ole mikään sellainen asia, mitä EKP suoraan käsittelee, mutta sitä kyllä tietty työryhmä tutkii, sitä johtaa Iranin keskuspankin pääjohtaja ja kaikki keskuspankkien edustajat edistävät tässä työryhmässä meidän pitää nähdä, mihin johtopäätöksen he pääsevät ennen kuin me voimme arvioida tätä kysymystä. On varsin selvää, että tämä on sataprosenttisesti yksityisen sektorin käsite, eikä se vapauta hallituksia niiden vastuusta, mitä tulee budjettipolitiikkaan tai mitä tulee siihen, että noudattavat velkavelvoitteitaan ja hoitavat velkaansa. Sitten toinen ne koski potentiaalista EU-voittojen käyttöä EU-talousarviossa. Tämä on nyt ennen kaikkea poliittinen päätös ja kysymys. Ja tällaisessa päätöksessä tarvittaisiin muutoksia EKPn säännöissä ja tämä taas vaatisi mielestäni perussopimusmuutoksen. Ja Monti, Montin kertomus varmasti on tästä samaa mieltä käsittääkseni. Ja tässä ei riitä, että on tällainen yksinkertaisesti menettelytapa käytössä, jos tätä haluaa muuttaa. Ennen kaikkea tämä todennäköisesti vaatisi 33.1b-säännön muutosta, joka liittyy e- EKVn tekemän voiton jakoon muutokset sääntöihin vaativat normaalin lainsäädäntömenettelyn, niin kuin 48 artiklissa todetaan koskien Euroopan unionia ja sen toimimista. Meidän mielestämme tämäkin on kyseenalaista. Riittääkö, että 33.1a muutos mahdollista sen, että voitaisiin käyttää EU-voittoja EU-budjettiin? Kiitos. I'm sorry? It was a question on, yeah, on Edis. Oh, I'm sorry. Niin anteeksi. Edis kysymys vielä. Tämä on yksi pankkiunionin pilareista, talletussuojajärjestelmä, ja meidän pitää jatkaa tätä. Aikaisemmin jo sanoin, että me tarvitsemme, tai kuten te tiedätte, me puollamme para, rinnakkaista lähestymistapaa, missä vähennetään riskejä ja myös jaetaan riskejä rinnakkain. Meillä on ollut tämä kanta asiaan oikeastaan aina. Useisiin toimenpiteisiin on ryhdytty riskien vähentämisen osalta. Meillä on TELAC-vaatimukset, nyt taas Euroopassa on MREL-vaatimukset, sitten on tämä nettovarallisuus, rahoitus, useita millaisiin eri toimenpiteisiin on tältä pohjalta ryhdytty. Me ehkä haluamme jatkaa myös pankkisektorin vahvistamisen tiellä ja vahvistaa siis pankkisektoria ja myös eh, meidän pitäisi myös kuitenkin edetä riskin jakamisasiassa. You, Alan Lamassoure. Jos Alan Lamassur. Joo, kiitos puheenjohtaja. Te muistutitte meille herra pääjohtaja, että yksi paradokseista, joka liittyy siihen, miten EMU toimii, on, että konvergenssi talouksiemme välillä euroalueella on pikemminkin mennyt taaksepäin kriisin jälkeen. Toinen paradoksi, ja no, olemme puhuneet tästä jo kriisin alusta asti, että me vaatineet sitä, että hajotetaan pääomamarkkinat tapaa erityisesti jokainen pankki, jokainen rahoituslaitos on nyt perääntynyt vain kansallisille ja tämä ilmiö sitä esityy edelleenkin, mikä on huolestuttavaa. Eräällä tapaa määräinen keventäminen on tapa korjata tätä, mutta samalla semmoisella suora tapa kannustaa sitä. Teidän mielestänne, jotta voitaisiin palata siihen, että olisi vapaata liikkuvuutta pääomalle ja investoinnille rajat ylittävästi pankkien ja rahoituslaitosten välillä – niin tämä, numero, tämä ensimmäinen ongelma, onko se luottamusongelmasta, mainitsitte luottamuksen aikaisemmin, vai onko ongelmia, jotka liittyvät myös siihen, että jaetaan kompetensseja Euroopan ja kansallisen sääntelyvallan välillä? Kiitos. Well, um... Ensimmäinen asia liittyy talouksiemme lähentymisen konvergenssiin. No itse asiassa on hyvin mielenkiintoisia lukuja, jotka osoittavat, että lisäarvon tuovan kasvuun jakautuminen euroalueen sisällä on, tai tämä hajonta on vähentynyt ja nyt tämä on eh, ennennäkemättömällä tasolla ero alusta asti katsottuna. Ja luottavainen sen suhteen, että kun toipuminen ja elpyminen jatkuu, niin tämä hajonta tulee, se määrä tulee vähenemään entisestään. Kuitenkin, kuten sanoit monta kertaa, tämä konvergenssi pitäisi olla kestävää ja sitä varten valtioiden pitää käydä läpi uudistukset, joita pitää käydä läpi. Ja kullakin on omat kansalliset agendansa tätä varten. Toinen asia, joka liittyy tähän pirstaloitumiseen, no tämä on hyvin samansuuntainen ongelma. Pirstaloituminen rahoituksellisesti se on pitkälti kadonnut. Tämä alkoi, no sen huippukohta oli vuonna 2012 sanoisin. Ja 2012 jälkeen suuntaus on ollut laskeva. On huomattu, että tilanne on parantunut, täällä rahoitusta ja sitä, että nämä spreadsit ovat kaventuneet valtioiden välillä – pankkilainojen osalta ja sektorin välillä, jos ajatellaan suuria yrityksiä ja pieniä yrityksiä. Viimeisimmät pankkilainatutkimukset osoittavat itse asiassa, että tämä positiivinen suuntaus jatkuu. Ja jopa tutkimus, jonka komissio laati PK-yrityksistä no kaksi vuotta sitten, heitä kysyttiin, että mikä on suurin ongelmanne, saitte olla yritystänne, niin usein ensimmäinen vastaus oli hankaluus saada luottoa, lainoitusta. Ja tämä vaihteli, jos kyseessä oli keskiössä tai periferissä toimiva toimija, mutta nyt asiakkaiden löytäminen on suurin ongelma noissa kyselyissä. Ja luoton saatavuus on viimeisenä. Sama pätee pankkeihin. Neljä vuotta sitten ensimmäinen kysy- ensimmäinen vastaus kysymyksemme oli, että mitkä ovat suurimmat perusteet, kun päätätte antaa luottoa. No ensimmäinen vastaus oli, että no, riskit. Ja sen vuoksi riskit olivat periferissa korkeammat kuin nyt keskiössä ja näin ollen lainoja virtasi hyvin vähän periferioihin ja tilanne oli normaaliimpi sitten muualla. Tätä ei nyt enää ole ollut havaittavissa. Ja kysyntä on ensinnäkin ollut tässä avainasemassa ja toiseksi kilpailu pankkien välillä. Kaiken kaikkien tämä on toinen syy sille, että EKP-neuvosto on tyytyväinen rahapolitiikkaan, joka on pois sanonut tätä pirstaloitumisongelmaa hyvin pitkälti. Kiitos. Thank you, Paul Tang. Kiitoksia, Paul Tang. Thank you, Chair, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja Draghi, että olette täällä. Voisi sanoa, että makrotaloudellinen vakauttaminen riippuu täysin rahapolitiikasta. Varmaan näkisitte asian toisiin ainakin niin, että talouspolitiikka menisi rahapolitiikkaa vastaan. Komissio on ehdottanut, että sellaiset maat kuten Alankomaat ja Saksa pitäisi hyödyntää se mahdollisuus, joka niillä on, ja investoida enemmän, jopa 50 miljardia. Tämä olisi ollut äh, suhdannevastaista mm, budjettipolitiikkaa. ECOFINin ministerit asettuivat yhteen rintamaan sanoivat, että komission ei pitäisi puuttua tai edes mainita tätä. Miten pidätte tätä? Onko tämä hukattu mahdollisuus, joka olisi voinut vakauttaa euroaluetta? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy tähän, koska te vaikutatte olevan Schäublen eh, lempisyntipukki. Ensin syyt, hän syytti teitä populistien noususta. Tänään eh, Äh, syyttää teitä siitä, että euro on liian alhaisella tasolla Saksalle. Ja seuraavaksi on syyttää teitä siitä, että hinnat ovat äh, liian korkeita Saksassa, inflaatio on liian korkea. Tiedätte, kuinka herkkiä he ovat inflaatiolle siinä maassa. Joten teidän tavoitteenne on lähestyä kahta prosenttia, mutta tämä tarkoittaa, että sellaisissa maissa kuten Hollannissa ja Saksassa inflaatio tulee olemaan huomattavasti korkeampi kuin kaksi prosenttia. Äh, kuinka pitkäksi ajaksi, kuinka suurta inflaatioeroa haluatte nähdä? Yksi prosentti eh, eh, enemmän Saksalla ja Hollannilla verrattuna muihin vai, vai vielä enemmän? Haluaisin tietää tämän. Kiitoksia. Let me say that. Uh, Haluaisin tähän toiseen kysymykseen vastata ensin. Inflaatioerot eivät ole mikään uusi asia. Niitä on aina ollut. Erityisesti eh, ennen kriisiä oli eh, merkittäviä eroja inflaatioiden välillä, niin kuin nytkin näemme. Meidän tavoitteemme on eh, tarkastella koko euroalueen inflaatioastetta eikä yksittäistä jäsenvaltioiden. Mitä tulee lausuntoihin. En nyt kommentoi kansallisten poliitikkojen lausuntoja, koska muuten minun pitäisi kommentoida liian montaa lausuntoa, mutta muistan, mitä edeltäni Wim Duisenberg, hyvä hollantilainen, sanoi, kun häntä kritisoitiin tai häntä vastaan hyökättiin äh, hänen rahapolitiikkansa takia. Hän sanoi suurin piirtein näin. On ymmärrettävää, että poliitikot erityisesti vaaliaikoina ilmaisevat mielipiteensä rahapolitiikasta, vaikka äh, mielipiteenvaihto on parempi kuin syyttävällä sormella osoittaminen, on ihan ymmärrettävää, että he ilmaisevat mielipiteensä, mutta on myös ihan normaalia, että riippumattomat keskuspankkirit kuulevat heidät, mutta eivät kuuntele heitä. No niin, finanssipoliittisesta virityksestä. En ollut aivan oikeassa, kun sanoin, että rahapolitiikka on ollut ainoa politiikka. Poikkeuksia ollut. Alankomaat on ollut yksi poikkeus, jossa itse asiassa oli tehokasta finanssipolitiikkaa tästä näkökulmasta. Saatiin aikaan merkittäviä muutoksia verotukseen. Nyt menisin tähän finanssipoliittiseen viritykseen. Me olemme sitä mieltä, että se on tällä hetkellä sopiva vuoden loppuun mennessä. Se on varmaan ollut lievästi elvyttävä. Useammat maat ovat vahvistaneet elvytysohjelmia ottaen huomioon turvallisuuden, maahanmuuton ja eri maiden tarpeet mutta noin yleisesti finanssipolitiikin sen virityksen eri maissa pitäisi varmastikin kuvastaa sitä, että täytyy tukea elpymistä, mutta myös elpymisen kestävyyttä. Puhuin aiemmin valtioista, joilla ei ole finanssipoliittista liikkumavaraa mutta puhunpa nyt valtioissa, joissa sitä on. Meillä on euroalueella valtioita, joissa sitä on, ja siellä on täystyöllisyys, ja sitten on valtioita, joissa ei ole finanssipoliittista liikkumavaraa e, eikä täystyöllisyyttä. E, toisia olen jo kommentoinut ensimmäisistä, jotta voisin edistää syrjimätöntä, laajaa finanssipoliittista elvyttämistä maassa, jossa on paljon liikkumavaraa, niin se ei ole järkevää. Toivottavasti, että nämä, tämä liikkumavara, sitä hyödynnettäisiin muussa, muulla euroalueella, mutta meillä ei nyt ole mitään välinettä, jolla kansallisen finanssipoliittisen liikkumavaran voisi siirtää euroalueella. Sellaista ei ole olemassa joten maltillinen finanssipoliittinen elvytys voi olla hyväksyttävää, mutta se tavoitteena on lisätä tuottavuutta näissä maissa, koska siellä on täystyöllisyys. Eli investoinnit digitalisointiin, koulutukseen ja infrastruktuuriin, erityisinfrastruktuureihin ovat asioita, joita voitaisiin suositella mutta laajaa finanssipoliittista elvyttämistä en kannattaisi. Kiitoksia. Siksi finanssipoliittinen kapasiteetti on aina tapa ratkaista tämä ongelma. Voin ottaa muutaman äh, puheenvuoron puhujalistan ulkopuolella. Sarina Pulus ja Kritsos. Draghi, φαίνεται ότι οι για την αξιολόγηση του ελληνικού μνημονίου... Draghi, Kreikan apuohjelman neuvottelut sitten viedään loppuun. On sovittu palkoista, Kreikan hallituksen kanssa eläkkeistä, veroista, joten en nyt kysy teiltä tästä asiasta, mutta minulla on kysymys EKP-raportista, joka hiljattain julkaistiin. Siinä vaaditaan jopa, että korvattaisiin työehto, alakohtaiset työehtosopimukset yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla, jotta palkkoja saataisiin vielä vedettyä alaspäin ja saataisiin niihin suurempaa joustoa vielä. Miten tämä palvelee työntekijöitä? Kyllä ymmärretään, että työnantaja se hyödyttää. Työttömyys on vieläkin korkealla tasolla. Kreikassa palkat laskevat ja yhä enemmän nähdään 250 euron palkkoja. Hallitus Kreikassa sanoo, että EU on hyvä, mutta IMF on huono asia. Mik, missä tässä nyt on oikein ero, kun ajatellaan palkkoja? Missä tämä ero on EKP ja e, maailman kansainvälisen valuuttarahaston välillä? Onko ratkaisu tällainen mat, massajoukko irtos, irto, irtisanomiset? Ylijäämihän kyllä on olemassa sitten tämä ensimmäinen argumentti, joka kuulee, että ei nosteta palkkoja, koska muutoin kriisi palaa. Sitten viimeinen kysymys. Te puhuitte elpymisestä, talouden elpymisestä ja vakaudesta, niin hallituskin puhuu. Onko tässä pakko laskea palkkoja, että voidaan houkutella uus, pystytään houkuttelemaan uusia investointeja? Okay, another Greek question for the president. Edustaja Kritsosa. Kreikan kysymys on eri arvioita, jotka liittyvät Kreikan velan kestävyyteen. IMF on päätynyt hyvin negatiivisiin päätelmiin, kun taas hyvä vakausmekanismi, no sillä on ikään kuin tällaista kohtuullista optimismia käytössään. Mikä on EKPn kanta, jos ajatellaan Kreikan velan kestävyyttä? Oletteko tulleet jo päätelmiin? Onko sellaisia tulossa? Tuletteko seuraamaan samoja kriteerejä? Vai sitä lähtemistakaa voisitteko sanoa tästä pari sanaa? Thank you. I am for... Kiitos valitettavasti. No ensimmäinen kysymys. En tiedä, mikä OECD-raportissa lukee tästä asiasta. Voin antaa teille kirjallisen vastauksen kuitenkin. Niin? I'm sorry? Anteeksi, mitä? Yeah, yeah. A Kirjainen vastaus kyllä EKPltä teidän vastauksenne käsittelee OECDn raporttia. Niin, kuitenkin nyt on niin, että pitää olla toimenpiteitä, jotka kiihdyttävät työttömyyden lyöntämistä. Se on tärkeää. Mikä nyt sitten olen näiden pitänyt muoto. No siitä keskustellaan par aikaa, kun neuvotellaan toisen tarkastuksen päätelmistä. Ja tässä nyt puutun vasta myös ikään kuin tähän toiseen kysymykseen. Ja merkittävää edistystä on tapahtunut Kreikassa. Monia suuria muutoksia on otettu käyttöön, monia tärkeitä muutoksia. Ja toisen raportin päätelmät liittyvät seuraaviin asioihin ensinnäkin Uskotaan, että jos halutaan tämä velan kestävyys olla positiivisesti, niin se tarvittaisiin keski pitkän aikavälin 3,5 prosentin ylijäämä, primäärinen ylijäämä tietyille pitkälle ajanjaksolle. Ja se on yksi neuvottelun kiintopisteistä, tämä perusylijäämä. Toiseksi tämän finanssipoliittisen kuilun kurminen umpeen vuoteen 2018 mennessä. Kolmanneksi rakenneuudistukset ja niiden osio, nimittäin työmarkkinauudistukset ja lisäksi oikeuslaitos ja kolmanneksi energia-ala. Mutta lisäisin vielä yhden ja tämä liittyy myös EKPn rooliin mistä vältämme paljon, nimittäin järjestämättyjen lainojen käsittely. Se antaisi uutta vahvuutta pankkijärjestelmälle. Ja meidän roolimme yleisesti ottaen Troikassa viimeisen kahden kolmen vuoden aikana on ikään kuin kaverittu, jos ajatellaan rahoitusalaa, ja että se nähdään lähempänä EKPn toimielinkapasiteettia. Kiitos. Thank you very much uh, for the... Kiitoksia oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta ja tärkeästä rahapoliittista vuoropuhelusta. Pidämme myös hyvin tärkeänä sitä, mitä sanoitte sääntelypuitteista tavoitteiden merkityksestä kansainvälisellä tasolla. On tärkeää, että päätöslauselma, joka tämä valiokunta äänesti Baselista, oli varsin erilainen kuin se, mitä senaatti lähetti Fedille. Me allekirjalle korostimme sitä, että täysin tuemme vahvoja ää, ja luotettavia standardeja. Tämä on tärkeä viesti tältä valiokunnalta, samoin kuin kaikki ne asiat, joista tänään on keskusteltu. Kiitoksia oikein paljon. Seuraama rahapoliittinen vuoropuhelu pidetään 29. päivä toukokuuta. Kiitoksia. Ja colleagues, please. Hyvät kollegat, minulla on muutama ilmoitusasia ennen kuin menemme seuraavaan kohtaan. Ensin jäseniä muistutetaan siitä, että Ekon budjetin työryhmä EF-siirin rahoittamisesta ja tämän ja muiden investointirahastojen yhteyksistä pidetään keskiviikkona kahdeksas päivä ja Ekon budjetin yhteiskokous ja sen jälkeen Ekonin ja Kontin eh, yhteiskokous järjestetään maanantaina 13. helmikuuta Strasbourgissa. Lisäksi Strasbourgissa meillä todennäköisesti on myös äänestykset sekä näistä mietinnöistä, joita me nyt lykkäämme eh, tämänpäiväiseltä esityslistalta, sekä eh, yhdessä budjettivaliokunnan kanssa, joten kirjatkaa tämä ylös 13. helmikuuta Strasbourgissa, Mifid Corrigendum, kaikki lingvistiset eh, ver- vai- versiot on tästä jaettu 31. tammikuuta jäsenille juristilingvistit ovat sen valmistelleet ja Ekonin jäsenille jakaneet säännön 232 mukaisesti. Jos valiokunnalta ei tule vastalauseita, niin silloin tämä korrigendum annetaan parlamentille. Se ilmoitetaan täysistunnossa, todennäköisesti helmikuun toisessa täysistunnossa ja hyväksytään, ellei joku poliittinen ryhmä tai 107, A-säännön mukainen määrä jäseniä ole sitä vastustanut. Ja sitten meillä on myös koordinaattorin kokouksesta päätökset. Ensinnäkin lausunto 292-91 lainsäädäntötoimesta. Meillä on ylimääräinen Ekon ja budjetin yhteiskokous Strasbourgissa, sillä on varapuheenjohtaja Katainen. Sitten meillä on rakenteellisia vuoropuheluja eurooppalainen ohjausjakso Dombrovskis ja Moskovitsi, rahoituspalvelut Dombrovskis, verotus Moskovitsi, mielipiteen vaihto eurooppalaisen finanssipoliittisen neuvosto ähm, järjestetään Ekonin kanssa, sitten puhemiehelle jäädetään äh, kirje, pyydetään puhemiestä lähettämään kirje äh, viran pääministerille, jotta muutettaisiin Tallinnan konferenssiin päivämäärää. Se on meidän vihreällä viikollamme. Sitten sitten rahoitusaputyöryhmä ensin keskustella vuonna 2017 esityslistaa todennäköisesti 15. helmikuuta, jolloin myös keskustelemme työmarkkinakysymyksistä. Uusi tiedonkeruumatka Kreikkaan järjestetään. Sitten käsitellään ohjelman jälkeisiä maita, aiotaan kutsua paikalle riippumattomia kansalaisjärjestöjä. Sitten meidän tulisi antaa poliittista tukea, jos tarvitaan. sitten nämä seuraavat kokoukset aiotaan järjestää yksi komissio ja sen Moskovicin kanssa maaliskuussa, sitten neljä suurimman val- maan valtiovalainministerin kanssa Kreikan tilanteesta, työmarkkinauudistukset, kuten sanoin, mahdollisesti Kreikan hallituksen ministerin kanssa. Ja sitten lopuksi delegoitujen säädösten tarkastelu, päätös MIFIDin sääntelystandardeista 21 enemmistö ei kannattanut vastalauseen menettelyn aloittamista Ekonista. Tietenkin jos on poliittinen ryhmä, niin haluaa tehdä, niin se voi niin tehdä täysistunnossa. Puheenjohtaja vahvistaa, että puhemies Tajanilta on saatu tiedotus liittyen puhemiehistöön ja pyytäisin, että nyt sitten päätettäisiin tästä meidän puheenjohtajistosta, me Olemme täällä vähän kovin yksinäisiä. Täällä olisi paikka vapaana. Kiitoksia. Ja nyt menemme kohtaan 6, 7 ja 8 esityslistalla vastuuvapaus, pankkiviranomainen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja arvopaperimarkkinaviranomainen. Esittelijä on Sander Luns. Meidän on keskusteltava tarkistuksista ja annan puheenvuoron esittelijällemme. Olkaa hyvä. Briefly, eh, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kiitän kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet hyviä laadukkaita tarkistuksia. Käymme niitä kaikkia läpi, laadimme kompromisseja. Uskon, että pystymme saamaan ne valmiiksi ja jakamaan ne keskiviikkoon mennessä. Viimeistään keskiviikkoiltana saatte ne niin aikaisemmin vuosina on ollut ehdotettaisiin, että ei pitäisi varjokokousta, vaan olisi tällainen kirjallinen menettelytapa sen sijaan. Jos katsotte kompromissia, niin sen pitäisi olla kyllä tuot, to, mahdollista. Tänään ottaisin esille vain kaksi asiaa. Ensinnäkin eri ryhmät ovat ottaneet esille laajan kirjon eri asioita esiin. Tarkistukset, jotkut kiinnistyvät enemmän suhteellisuusperiaatteeseen, toiset käsittelevät enemmän kuluttajasuojakysymyksiä, avoimuuteen liittyviä asioita ja niin edelleen. Minä olen vakuuttunut siitä, että pystymme yhdistämään suurimman osan tarkistuksia kompromisseihin. Sitten toinen asia, minä haluaisin lyhyesti kommentoida kahta tarkistusta, 26 ja 33 tarkistukset koskien Euroopan pankkiviranomaista EBAa ne no, on tullut herra Langenilta, joka on tänään paikalla. Samoin herra Karas on täällä. He molemmat, molemmat keskittyvät siihen, että voitaisiin liittää EBA, EKPn e pankkivalvontarakennelman ja herra Karas aivan suoraan mainitseekin, että mahdollisuus integroida pankkiviranomainen äh, Frankfurtissa yhteisen valvontamekanismiin mielestäni se seikka, että EBA täytyisi, EBAn muutosta kyllä täytyy keskustella. En ole varma, onko tämä nyt oikea paikka keskustella tämä lausunto, ainakaan esittää mitään näin tarkkaa asiaa. Ymmärrän kyllä, että jotkut haluaisivat sen siirtyvän Frankfurtin. Voisin kuvitella, että herra Hayes haluaisi, että EBA siirtyisikin Dubliniin, tai ehkä joku italialainen kollega täällä haluaisi, että EBA lähtisikin Milanoon. En oikein usko, että Bryssel voi olla vaihtoehto, ainahan voisi toivoa. Mutta varmasti kaikki nyt ymmärrätte, mitä tässä ajan takaa. No, kompromisseissa haluaisin lauseta, kuten että sellaista varmistetaan se, että on mahdollisimman suurta avoimuutta päätöksentekoprosessista, joka liittyy tulevaan toimintapaikkaan ja niin edelleen. Niin edelleen. Mutta tänään odotan lisäkommentteja varjoesittelijöiltä. Kiitos. And I very well. Kiitoksia. Ja tämä on hyvin viisasta, mitä sanoitte, että tämä ei ole sopiva paikka vastuuvapausmietintö ei ole sopiva paikka Brexit-neuvotteluille ja siinä ei voida käsitellä virastojen toimipaikkoja. Tämä on aika itsestään selvää. Se ei olisi laisinkaan soveliasta käydä tätä keskustelua näissä puitteissa. EPPstä Werner Lange. Ja, me ja insgesamt... Niin kaiken kaikkiaan, jos nyt ymmärrän äh, oikein, meillä olisi yli sata tarkistusta kaikille kolmelle tekstille yhteensä, tai kolme tekstille sisällöllisesti muistuttavat toisiaan voimakkaasti, joten lienee mahdollista, että tässä herra Luunens löytänee kompromisseja helpostikin muutama asia, jossa kuitenkin on eri kantoja selvästi. Varmastikin niitä pitäisi sitten käsitellä. Ensinnäkin, miten nämä... No tässä nyt on leikattu varoja. Osa suhtautuu niihin skeptisesti. Sitten Myöskin valmistelija on ollut sitä mieltä, että tämä konvergenssitöntöpano tarvitsisi lisää taloustukea, enemmän äh, taloudellista tukea kuin nämä muut tehtävät, muut ehdotukset. Esimerkiksi kollega Ferberi, joka ei ole paikalla, hän vaatii, että kaikki ei saa pitää, tai kaikki viranomaiset pitäytyvät mandaatissa tiukasti, ja olemme sitä samaa mieltä ryhmässämme. Tähän asti on todettu, että mandaatti jossakin kohtaa, no katsotaanpa nyt ensinnäkin ei jopa, siinä mandaatti, toimivaltuudet on ylitetty, tulee ei jopa, niin kollega Frunzulitsa mainitsi romanien viranomaiset ja kritisoi heitä ja vaati sitten ei jopa lauseita tarkempaan. Ja vain kollega ei ole ainoa, joka tätä on todennut, vain on tullut selväksi, että siellä toiminta ei ole ollut tehokasta ja siltä osin sisällöllinen kysymys pitäisi esittää. Eikä nyt, no nyt on tullut tämä kysymys Frankfurtista, minne tämä viranomainen mahdollisesti sitten muuttaisi, jos Brexit toteutuu. No, emme nyt voi tätä käsitellä tällä hetkellä, mutta meidän pitää pohtia tätä SSM-kysymystä. Ja tämä menee oleva sopimus EBAssa. Siinä on sopimus vuoteen 2026 asti, joka on jo valtava, valtava taakka. Ja jos sitten erotetaan tästä, erotetaan tästä vuokrasopimuksesta 3 miljoonaa euroa, No, tämä toimipaikka ei nyt ole tärkeä kysymys. Siinä on varmasti monia hakijoita ja tämä tulee on poliittinen päätös, mutta tämä vuokrasopimuskysymys on nyt asia, joka pitäisi ratkaista. Ja sitten myös avoimuuskysymys. Tietyt kollegat ottivat sen esille Gigolt, Sanni, Marias ja niin edelleen. Ja kollega Gigolt puhui ei ole, siitä, että ei ole ja Evalla pitäisi olla tällainen ilmiantajien toimintakanava. No siinä varmasti tarvitaan yhdenmukaista lähestymistapaa ja tämä voi varmasti ottaa mukaan tekstiin, joka käsittelee näitä kolmea viranomaista. Kaiken kaikkiaan varmasti saamme järkevän ratkaisun aikaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia SND-ryhmästä. Fruntsulikan puolesta edustaja Pereira. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että varjoesittelijämme ei voi olla täällä tänään. Herra Frunzulika, kuitenkin haluaisin kertoa teille, että tietenkin nämä kolme viranomaista ovat erittäin tärkeitä ja me pidämme tätä vuosittaista vastuuvapauden myöntämistä mahdollisuutena eh, tunnistaa ja nostaa esiin joitakin ongelmia. Meidän päähuolenaiheemme on se, että meidän on varmistettava, että näillä viranomaisilla on riittävästi määrärahoja tehtäviensä täyttämiseen ritsenäisesti ja tehokkaasti. Ja meidän mielestämme näiden viranomaisten eh, tehtävien eh, lisäämisen rinnalla sitten tulisi ku kulkea myös määrärahojen lisääminen eikä vain määrärahojen rationalisoiminen. Tämä on päähuolenaiheemme ja haluaisin korostaa niitä tarkistuksia, jotka ryhmämme on tehnyt. Ne liittyvät kappaleisiin 2 ja 4. Esittelijä varmasti ottaa ne huomioon. Ja tämä kirjallinen menettely, jota esittelijä on ehdottanut, me pidämme sitä syynä lisäoptimismiin sille, että voimme saada aikaan hyviä ja kattavia kompromisseja, jotka ottavat huomioon meidän ryhmämme huoleaiheet. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. En näe ECR täällä. Ah, kyllä te olette täällä. ECR on tietenkin esittelijä, niin ALDE, edustaja Turvalts. Kiitoksia puheenjohtaja. Kirjassa kommentteissani minulla oli, miten nyt sanoisin, hiukan diplomaattisempia kommentteja joistakin tarkistuksista, joita mietintöön on tehty esittelijä. Jo varsin selvästi ilmaisi, mitä oli mieltä niistä tarkistuksista. Minun ei sitten tarvitse lisätä omia kommentteja. Minä tuen todellakin lausunnonlaatijaa tässä. Hän pyrkii faktuaaliseen, tavanomaiseen tapaan toimia näiden asioiden kohdalla. Lausunto sinällään mielestäni on hyvä, tasapainoinen ja sävy on myös sopiva ja minä toivon, että pystymme jatkamaan tällä linjalla huolimatta jostakin tarkistuksista ja, ja jatkossahan me tulemme tarkistamaan valvontaviranomaisia. Siksi meidän ei tarvitse nyt pohtia, missä pääkaupungissa kukakin istuu. Odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä lausunnonlaatijan ja muiden varjoesittelyiden kesken. Nyt näin kyllä aika vakavia ongelmia horisontissa. Thank you. Kiitoksia. Gue ei. Sven sitten vihreistä. Ja dear colleagues, uh... Hyvät kollegat, kiitoksia esittelijälle hyvin rikkaasta ja selvästä lausunnosta. Olemme monista asioista samaa mieltä mukaan lukien tai erityisesti tämä rahoitusjärjestelmän muuttaminen, niin että myös suhteellisuus otetaan huomioon ja myös, että meillä pitäisi olla korkeampaa laatua avoimuudessa, erityisesti pöytäkirjojen avoimuudessa. Tämä on kaikki erittäin tärkeää, olemme samaa mieltä. Kiitos myös kollega Werner Langenille siitä, että hän tukee meidän aloitettamme ottaa väärinkäytösten paljastajien suojelu mukaan. Se voisi olla vähän näkyvämmin esille. Euroopan valvontaviranomaisille olisi hyvä, jos voisimme ottaa sen mukaan tähän, kun meillä on ollut puoluerajat ylittävää yhteistyötä tässä asiassa ennenkin. Se, mitä haluaisin korostaa, ovat näkemyseromme. Ja täällä on yksi iso asia, jonka haluaisin nostaa esiin. Jotkut tarkistukset, ne Werner Langen jo mainitsikin, kyseenalaistavat sen, Ovatko valvontaviranomaiset, erityisesti ei jopa pitäneet kiinni alkuperäistä mandaatista? Minä epäilen, että pystymme mitenkään todistamaan, että ne olisivat ylittäneet mandaattinsa. Minä olisin hyvin varovainen parlamentin vastuvapaus mietinnössä sanomaan, että mandaatti on ylitetty. Joten olisi hyvä, jos voisitte antaa meille todistusaineistoa ennen kuin tällaisia lausuntoja esitämme. Kun on kyse siitä, ovatko valvontaviranomaiset, kuten myös esittelijä äh, sanoi, rahoittaneet muita kuin ydintoimintoihin liittyviä toimia. Eli siis äh, kappaleessa kolme. Me e-, epäilemme, että tätäkään pystytään todistamaan, koska äh, mandaattiin kuuluu kuluttajan suoja, sijoittajan suoja Siihen kuuluvat myös kysymykset, jotka liittyvät rahoitusvakauteen ja niin poispäin. Joten kyllä, mandaatti on hyvin vahva. Ja jos katsotte, mitä valvontaviranomaiset tekivät, niin monessa kohdin ne eivät pystyneet täyttämään mandaattiaan, koska äh, jäsenvaltioiden viranomaiset eivät antaneet viranomaiselle todellista mahdollisuutta toimia. Ja tämä on asia, jota olemme korostaneet tarkistuksissamme, ja tämä on täysin erilainen näkemys kuin se, että sanotaan, että valvontaviranomaiset ovat ylittäneet mandaattinsa. Minä sanoisin ennemminkin, että on ollut suhteellisuusongelmia joissain tapauksissa. Tässä olemme kaikissa kaikki samaa mieltä. Joskus ne ovat tehneet sääntöjä, jotka olivat liiallisia, loivat liiallisen taakan pienille markkinoille osallistujille, mutta on vaikea löytää esimerkkejä, jossa ne todella olisivat voineet täyttää mandaattiinsa täysin olemme yhdessä tarkistuksessamme listanneet kaikki ne tapaukset, joissa ne eivät ole siihen kyenneet. Ja siksi tämä on hyvin vaikea asia, jossa ryhmien näkemys on erilainen. SND eh, viittauksissaan kuluttajan suojaan näyttää olevan vähän samoilla kannoilla kuin mekin. Ja siksi kompromisseissa tämä voisi olla hankala kysymys. Ja tämä on ainoa asia, jossa todella näen sisällöllistä erimielisyyttä. Eh, sen lisäksi Äh, on vielä tämä kysymys toimipaikasta. Tässä varmaan löydän löytää hyvä kompromissi, vaikka parlamentti on aina kannattanut sitä, että on yksi toimipaikka. Tällä tavoin voidaan lisätä tehokkuutta ja se olisi järkevää jatkossakin. Se, mitä minä en ymmärrä, ja tässä minun on kysytään Werner Langenilta ja Otmar Karasilta äh, selvennystä, se, että E- Euroopan pankkiviranomainen otettaisiin valvontamekanismi, niin se integroisi sen EKP. Haluamme todellakin enemmän valtuuksia EKP, vaikka parlamentin pitäisi vaatia riippumatonta valvojaa EKPn ulkopuolelta, joka ot- ottaisi pankkiviranomaisen tehtävät hoitaakseen. Mutta se, että tämä tehtävä siirrettäisiin EKPn puitteisiin ja tällä tavoin heikennettäisiin demokraattista valvontaa, niin en usko, että parlamentti todella haluaa tällä tavoin toimia. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. ENF. Selvä. En näe myöskään muista ryhmistä puhujia. Hyvä, ihan lyhyesti. Ja äh, einmal Mandatsüberschreitung. Niin, kerran mandaat, tämä mandaatin ylitys, valtuuksen ylittäminen liittyy ensimmäisen tason lainsäädäntöön. Ja siellä valvontaviranomaisten pitäisi pitäytyä ensimmäisellä tasolla, eikä sitä, sitä tarkoitetaan. No voimme muissa tilanteissa myöskin pohtia. Toinen asia, En pidä tätä integraatiovaatimusta oikein, vaan olen sitä mieltä, että rahapolitiikka ja pankkien valvonta kuuluu EKPn käsin erotulusti ja näin ollen tämä itsenäisyys pitää yllä, mutta ei, ei pidä kahta toimijoita, jotka rinnakkain käsittävät näitä samoja asioita. Rapporteur Many thanks, uh, Chairman. Uh, thanks all the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä heidän kommenteistaan. Niin kuin täällä sanottiin, varmasti voidaan saada äh, yhdenmukaisesti nämä kolme lausuntoa. Ja äh, ihan lyhyesti eri kommenteista herra Langen puhui resurssikysymyksestä, myös Sven puhui ja ST-ryhmä, tässä ehkä yksi ratkaisu olisi korostaa riippumattomuutta ja valvontatehtävää näissä laitoksissa ja niiden pitää noudattaa omaa toimivaltuutustaan, mandaattiaan. Tämä on nyt mukanaan kompromissiluonnoksissamme, jotka tulevat valmiiksi viimeistään keskiviikkona mielestäni. Tämä on ihan tervettä järkeä ja laillisuuteen liittyvä kysymys. Sitten EBAN vuokrasopimus. Herra Langen on tällainen ö, lisätieto kansio tästä asiasta. Ehkä he ovat, ilmeisesti he ovat neuvotelleet jo tällaista irtautumislausekkeesta ja se voidaan aktivoida vuonna 2020. Tietty, tietty rangaistusmaksu pitää maksaa tämäkin. Tämäkin lähetän teille kompromissi sen kanssa. SD-ryhmä puhui erityisesti resursseista. Niels puhui ei mitään erityiskommentteja. Alder-ryhmä järjestää seminaarin 8. helmikuuta valvontaviranomaisista. Haluaisin hiukan mainostaa tätä tilaisuutta teille. Ja sitten vielä yksi asia, Sven, Svenin kommentti avoimuus pöytäkirjoista ja niin edelleen. Me olemme ottaneet sen mukaan kompromisseihin. Siellä puhutaan, erityisesti puhutaan myös väärinkäytösten ilmiantajista, äh, paljastajista ja muista tässä voi erityisesti nähdä, että suhteellisuusongelma on esillä ja mietimme, miten se voidaan ottaa paremmin huomioon. Kiitoksia. Very much. Kiitoksia oikein paljon. Äänestys järjestetään 27. päivä helmikuuta ja äänestys kontissa 23. maaliskuuta täysistuntoon huhtikuun toinen täysistunto. Me varmaan tarvitsemme muistuttaa sitä ongelmasta, jonka herra Langen nosti esiin. Mahdollisuus mandaatin ylittämistä. Meillä on voimakas väline tässä, nimittäin valvontaoikeutemme, jos uskomme tätä, voimme äänestää hylätä. Tämä on eri asia kuin määritellä resurssit, jotka liittyvät mandaattiin. Siinä on kyse siitä, miten ne toteuttavat mandaatin, tämä on eri asia. Me voimme kyllä varmaan saada kummatkin tarpeet yhdistettyä. Tietenkin. Mutta tämä on myös vahva väline. Tietenkin ennaltaehkäisy on aina parempi. Ja tiedämme, että voitte olla hyvin tehokas tässä ennaltaehkäisyssä. Mutta hyvä, kiitoksia. Niin, ja sitten minun täytyy tietenkin muistuttaa euroalueen instituutioiden ja EUn sisämarkkinoiden instituutioiden eroista hyvin eri funktiot esimerkiksi EKPllä ja pankkiviranomaisella, mutta me tulemme arvioimaan valvontaviranomaisia ja se on ehkä parempi hetki keskustella tästä. Vastuuvapaus on ihan oma kysymyksensä, joka käsittelee pääosin määrärahoja. Ja kiitoksia tästä mielenkiintoista keskustelusta. Voimme päättää kokouksemme. Seuraava kokous maanantaina 13. helmikuuta Strasbourgissa kello 19. Kiitoksia. Kokous päättyy.